Ich äh, darf Sie bitten. Saanen pyytää, että siirrymme kohtaan kahdeksan esityslistalla. Tänokin mietintö, joka koskee Montenegroa. Kollega Tanok, onko teillä vielä jotakin sanottavaa nimissänne? Ei, eilen sitä keskusteltiin puheenjohtaja ja varjoesittelijät kertoivat kantansa Kueta lukuun ottamatta kaikki pääosin tukivat kompromissitarkistuksia. Toivottavasti tämä saa ison enemmistön taakseen. Sinang. Kiitos. Aloitammekin sitten välittömästi kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme kohtaan kaksi, osa 210 puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta, anteeksi, kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Uskon, että se hyväksyttiin. Io sono contro.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 Äänestys on päättynyt. Äänin 26-24 hyväksytty. Nyt 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Uskoakseni hyväksytty samalla enemmistöllä. Tarkistetaan. 21. 21. Ach so. Ja, aber ihr habt anders abgestimmt. Okay, geschlossen? Ja. Nachdem die EVP in der Nyt kun EPP totuuden hetkellä äänesti puolesta, muodostui pieni enemmistö. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. They will change it back now. Again. Es Ist geschlossen. Es Ist angenommen mit 26 zu 25. Hyväksytty äänin 26-25. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin tulemme 28 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan tyh- tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. 30. 30. 30. 30, grazie Presidente. Dankeschön. Mit 24 zu 22. Hyväksytty äänen 24-22. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Das war das? 32, ne? 32. Äh, Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 23-26 äänin hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. 28-23 äänin hylätty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 35. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty äänin 29-22. Tonnosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja nyt 46, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 51, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6, puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 53 toinen osa puolesta vastaan tyhjää näyttäisi tulen hyväksytyksi. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 vain toinen osa. 60. Vain toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ja, die haben ihn abgelehnt. 66 dafür se hylättiin. Siis nyt 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää ta, hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt kohta yksi tarkistuksesta 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 74 puolesta 70, 73 73. 69 oli ei. 73. That was adopted. Why do you not believe me, Mr. Uh, Farm? Miksi te usko minua, herra Färm? It's closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Minulla on haukan katse. 73 äh, niin, siis puolesta vastaan tyhjää hylätty, siis 74. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan Hyväksytty. 85. Puolesta vastaan. Liberaalit, miten liberaalit nyt äänestyvät? Siis se on hyväksytty. 85. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 87 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksänkymmentä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yhdeksän puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty yksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kuka on koko teoksen puolesta koneäänestys? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty ääni 50 vastaan yksi. Kollega Tanok, lupaan, että löydämme sen yhden, joka oli tätä vastaan. Still doesn't die. Hmm? Still doesn't die. <laughs> Not him, his friend. Jetzt haben wir nur eine, nur eine Wir kommen jetzt zu... Tulemme Kovalin, Kovalin lausuntoon. Meillä vain yksi koneäänestys siitä. Onko tähän huomautettavaa, herra Koval? Ei näytä olevan. Äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Kuka on tämä ää- vastaan äänestäjä? He has Yes, he's over there. Hyvät kollegat, nyt tulemme Kroatia. Mietintö on kollega Rocek. Tämä on ensimmäinen tämän mietinnön käsittely ja luultavasti myös viimeinen mietintö, joka liittyy laajentumisen tämän maan tapauksessa. Kroatiastahan on tarkoitus tulla ensimmäinen heinäkuuta 2013 Euroopan unionin jäseni, jäsen, 20 jäsenvaltiota ja Kroatia, siis 21 itse asiassa jo jäsenvaltiota jopa, ovat ratifioineet liittymissopimuksen. Me odotamme, että muutkin maat vielä sovellunajan sisällä huolehtivat ratifioinnista ja ei todella seuraavina kuukausina Kroatia tulee kymmenen erityistä tehtävää ja kysymystä hoitamaan, niin kuin komissio omassa kattavassa seurantaraportissaan ilmaisi lokakuussa. Me tulemme viimeisen raportin kuulemaan maaliskuussa, joten siis jos sekä me että Kroatia täyttävät ehdot, niin ei ole mitään ongelmaa tämän ensimmäisen heinäkuuta ajankohdan noudattamisessa. Näyttää siltä, että myöskin mietintö olisi samaa mieltä. Mitä ollaan samaa mieltä? Tämä olisi hyvä asia. No niin, kollega, teillä on puheenvuoro. Danke, president. So as you, as you already... Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin jo mainitsit. Kyseessä on viimeisin edistyskertomuksemme Kroatian tilanteesta. Jos kaikki sujuu hyvin, niin kuin toivon, niin heinäkuussa 2013 Kroatiasta tulee 28. jäsenvaltio. Jo nyt haluaisin onnitella Kroatian kollegoillemme ja koko maalle itse asiassa. Kyseessä on historiallinen saavutus Kroatialle. Se on saavuttanut merkittävää edistystä. Tämä on myös edistystä koko EUn laajentumispolitiikalle. Yksi meidän kaikista onnistuneimmista politiikan aloistamme. Mietinnössä on kolme pääviestiä. Ensinnäkin Kroatia on hyvällä tiellä kohti täysjäsenyyttä heinäkuussa. Komission edistymiskertomuksessa olevat tavoitteet on lähestulkoon täytetty. Kaksi tehtävää on vielä avoimina. Olen varapääministeri Mimicalle puhunut ja hän totesi, että maaliskuuhun mennessä molemmat tehtävät on sitten tehty valmiiksi. Kyseessä on aivan varustamon yksityistäminen, joka on vielä kesken ja toisaalta sitten Adrian meren rannikolla olevat rajanylityspaikat Bosnia-Herzegovinan suuntaan, niiden viimeistely. Kyseessä on vilkas demokratia, sosiaalinen markkinatalousalue. Maa täyttää jäsenyysvelvoitteet mukaan luettuna EUn rahoitustuen vastaanottokyky. Tässä luonnoksessa vedotaan jäsenvaltioihin, jotka vielä eivät ole ratifioineet liittymissopimusta tekemään näin ajoissa. 21 jäsenvaltiota. Ranska tässä jonossa viimeisinä on jo ratifioinut sopimuksen. Slovenian ratifioinnissa näyttäisi olevan ongelma. Ihan sattuma on se, että juuri tänään Kroatian ja Slovenian äh, rahoitusasiantuntijat tapaavat ja keskustelevat vielä Ljubljanska Bankan vaikeasta kysymyksestä. Toivokaamme, että ratkaisu löytyisi tähän tilanteeseen ja Slovenia voisi ratifioida sopimuksen. Toiseksi mietinnössä korostetaan uudistusten kestävyyttä myös laajentumistapahtuman jälkeen niin, että Kroatia sitten voi täysin hyötyä jäsenyydestään. Tämä pätee oikeusvaltion periaatteisiin, niin kuin tiedämme institutionaalisen kapasiteetin vahvistamissa on vielä työsarkaa. Oikeuslaitoksen on oltava itsenäinen, riippumaton ja on toteutettava korruptiovastaista työtä syyttäjän toimessa sekä vahvistettava julkista hallintoa ja sen kapasiteettia. Tarvitaan myös Kroatian parlamentin valvontaa sekä sitä, että kansalaisyhteiskunta voisi olla enemmän mukana tässä työssä. Niin, että poliitikot ovat tilivelvollisia niistä sitoumuksista, joita he ovat tehneet laajentumisen yhteydessä. Mietinnössä pohditaan myös alueellisia näkökulmia kaupan näkökulmasta. Me rohkaisemme Kroatiaa toimimaan aktiivisesti niin, että se voi myös vahvistaa EU-politiikkaa tällä alueella niin, että laajeneminen etenee, edistetään eurooppalaisia arvoja ja voidaan myös jakaa kokemuksia. Vaalitaan hyviä naapurisuhteita, sovittelua ja alueellista yhteistyötä. Kroatian rooli minusta on sellainen, että Kroatian pitäisi toimia aloitteellisesti, rakenteellisesti rakentavasti kahdenvälisissä suhteissa niin, että tietyt kiistat eivät sitten estä jatkolaajentumisia. Näin Kroatialla voi olla hyvin merkittävä rooli Balkanin alueella niin roolimallina kuin myös jatkolaajentumisten moottorina, kun ajattelemme esimerkiksi Montenegroa, josta juuri keskustelimme ja äänestimme. Kollegat, mielelläni kuuntelen teidän kommenttejanne ja jos tarkistuksia sitten on kahden viikon kuluttua taitaa Strasbourgissa olla kokous, jossa sitten keskustelemme mahdollisista tarkistuksista. Näin saisimme sitten hyvän mietinnön parlamentista ja voimme antaa oman panoksemme Kroatian menestykseen liittyvänä jäsenvaltiona. Sydämelliset kiitokset. Seuraavana EPPn laaja varjo, eli Brad Posselt. Da. Kiitos puheenjohtaja. Minäkään en voi olla teitä näkemättä. Herra puheenjohtaja, haluaisin aluksi esittelijä Libor Routsekia kiittää erinomaisesta työstä, erinomaisesta mietinnöstä ja myös hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. On pitkälti tehtiin mene, pitkälle menevä laaja yksimielisyys asioista. Meillä on muutamia pieniä asioita, jotka haluaisimme erityisesti ottaa korostetusti esille. Yhden niistä mainitsi kollega Rautsek jo. Se liittyy ajankohtaisen ponnistelujen tunnustamiseen, joihin Kroatian hallitus on ryhtynyt. Ennen kaikkea varapääministeri Mimitsa, jonka me kaikki hyvin tunnemme. Siinä pyritään huolehtimaan sitä, että on jatkuvuutta verrattuna edelliseen hallitukseen ja ajamaan eteenpäin uudistuksia edelleen. Itse asiassa Kroatiasta moni muu alue, alueella voisi oppia. Lähestyminen EU-hun ei ole itse asiassa, tai sen ei pitäisi olla mikään puoluepoliittinen kysymys, vaan sen tulisi tapahtua poliittisen leirin laajan yhteistyön puitteissa näin on tapahtunut Kroatiassa. Minä olen vakuuttunut siitä, että Kroatia maaliskuun mennessä viimeistään saa hoidettua jäljellä olevat kysymykset näistä kymmenestä mainitusta kysymyksestä. Itse asiassa olemme kuitenkin jo äänestäneet liittymisen puolesta. Haluaisin myös todeta, että meidän pitäisi harjoittaa suurta painostusta, mitä tulee tähän ratifiointiprosessiin. Olen iloinen siitä, että nyt Ranska viimekin yhtenä suurena maana, jotka vielä eivät ole ratifioineet sopimusta, on se ratifioinut. Haluaisin ilmaista tyytymättömyyden omaa maatani Saksaa kohtaan ja haluaisin vedota Saksan liittopäiviin, että se lopultakin ratifioisi tämän sopimuksen. Tänään on ELYC-sopimusten vuosipäivä ja olisi hyvä, jos Saksa Ranskan tavoin veisi pian tämän ratifioinnin lävitse niin, että ensimmäisenä kuuta mennessä ajoissa oltaisiin valmiina niin, että muut eivät käyttää sitä hy- hyväkseen ja perusteluna lykkäämiselle. Mietintöä tuohon pitäisi täydentää vielä kohdalla, jossa mainitaan kroatialaisten kollegoimme hyvä työ. Ja tarkkailijat Kroatiasta ovat tehneet ensiluokkaista työtä, jotka mahdollisimman nopeasti toivottavasti se heinäkuuta voivat ryhtyä työskentelemään, niitä ryhtyä työskentelemään täysivaltaisena jäseninä. Ja yksi asia, joka myös on olennainen, on se, että meidän pitää kiinnittää huomiota siihen, että valmisteluprosessit eivät saa jäädä kansallisten vaalitaistelujen jalkoihin. Vetoan tässä slovenialaisiin kollegoihin. Sloveniassa on jälleen kerran hallituskriisi sisäpolitiikassa tapahtuu valtaisia järjestyksiä ja haluaisin ilmaista toivoni siitä, ettei jo aikaa sitten hoidettuja tai pikaisesti hoidettavia naapuruusongelmia Sloveniassa tematisoida niin, että mahdollisesti tapahtuu jarrutusta, mitä aikatauluun tulee. Meidän pitäisi kiinnittää huomiota tähän. Minä olen vanha Slovenian ystävä, olin aikoinaan esittelijä Slovenian tapauksessa, ja on tukunut Sloveniaa valtavasti, ja todellakin pyydän, että Slovenia nyt huolehtii siitä, että ei tapahdu mitään viivästymistä. Kiitos. Juuri tämä loppuosa teidän vetomuksesta, sitäkin minä haluaisin tukea, mutta myös sitä, mitä sanoitte meidän yhteistä maatamme vastaan. Ja nyt herra Cassini. Hvala lepa, eh, spoštovani kolegi. Kiitoksia kovasti, Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää herra Rutsekia tasapainoisesta myönteisestä mietinnöstä. Kroatia tarvitsee rohkaisua, että kotiläksyt tulee tehtyä ajoissa sen omaksikin hyväksi, niin että siitä voi tulla täysimittainen jäsenvaltio. Ennen kaikkea haluaisin rohkaista maata parantamaan naapurisuhteita. Pääministeri vierailu Belgradissa oli erittäin tärkeä vierailu näissä merkeissä. Ei pelkästään ajatellen kahdenkeskisiä suhteita, vaan laajemminkin ajatellen aluetta. Minäkin haluan Kroatin liittyvän nopeasti unioniin aikataulun mukaan. Ratifiointiprosessi ei ole edes alkanut minun maassani yksinkertaisesti siitä syystä, että vielä kaikki ehtoja ole täytetty. Koska ehtoja ei ole täytetty, niin ei voida aloittaa ratifiointia ja se ei liity mitenkään hallituskriisiin. Suhteemme Kroatiaan on strateginen kysymys, olipa hallitus mikä tahansa, virkamieshallitus tai poliittinen hallitus, niin strategiset painotukset ovat ne, mitkä ovat. Siitä ei ole epäilystäkään. Mutta tehtäköön kuitenkin selväksi, mistä tässä on kyse. Nyt on kyse siitä, että ei ole pidetty kiinni sovitusta. Ajatellaanpa vanhaa roomalaista oikeutta. Siihen perustuu myös meidän ja Kroatiankin lainsäädäntö. Nimittäin, että sopimuksia on kunnioitettava pakta sunt servanta. Jos jostain sopii, niin on se myös täytäntöön pantava. Jos ei kerran täytäntö panna sitä, mistä on sovittu, niin ratifiointi edellytyksiä ei ole olemassa. Kollegamme Posselt mainitsi puheenvuorossaan, että Ljubljanska bankka-asiantuntijat tapaavat, mutta eivät he pysty mitään ratkaisemaan. Eivät he ole edes esittäneet Kroatian hallitukselle, että pidettäisiin pankki oikeuteen. Tämä on totta kai paljon myös poliittinen kysymys. Olen samaa mieltä, että herra Jan Trokovic, entinen ulkoministeri, joka mainitsi myös Milanovicin vierailun Belgradin, niin olisi parempi, että Kroatia ja Slovenia olisivat tavanneet ehkä näinä aikoina niin, että voitaisiin löytää tarvittavat ratkaisut. Lisäpaine ei mitään auta. Jäsenvaltiot ovat suvereineja, enkä voisi ajatella, että yksikään parlamentin jäsen maassani äänestäisi ratifioinnin puolesta, eli edellytyksiä ole. Nyt ei kannata antautua tunteellisiin kannanottoihin, vaan ottaa järkiperäinen kanta tähän ja niin, että tämä kanne täytyy peruttaa. Eli tässä nyt on vielä runsaasti kyllä aikaa. Meidän täytyy olla tässä aivan järkeviä, rauhallisen mielin ja varmasti kyllä aikanaan kaikki hoituu Kroatian EUn etujen mukaisesti. thank you very much. Um, and I would like... Kiitos kovasti. Alkuun haluaisin kiittää Rutsekia esittelijänä hänen päätöslauselman luonnoksestaan. Jos kaikki sujuu hyvin, niin viimeistä kertaa ulkoisen valiokunta käsittelee Kroatia ehdokasmaana. Eli tämä on jännittävä hetki. Emme kuitenkaan vielä ole aivan maalissa. Gesundheits Ei pidä maalata liian ruusunpunaista kuvaa tilanteesta. Toki uudistusta on tapahtunut varsin paljon. Kroatia on tehnyt paljon työtä, mutta edelleen on muutamia tehtäviä jäljellä. Ei saa asioiden luiskahtaa eteenpäin liian nopeasti ja äh, jättää asioita tekemättä. Sen takia haluaisin korostaa muutama seikkaa. Ensinnäkin Äh, oikeusvaltion periaate ja korruptiovasten taistelu. Tässä on vielä työsarkaa. Kroatian ja hallituksen pitäisi olla tiukempia korruptiovastaisten lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja sitten julkinen hallinto, sen pitäisi olla riippumattomampi, itsenäisempi ja tilivelvollisempi. Mainitsisin vielä tilintarkastustuomioistuimen suosituksen rakenne- ja kohesiorahastojen täytäntöönpanosta ja tilintarkastustuomioistuimen suosituksessa todettiin, että ei ole vielä aivan pystytty asianmukaisesti täytäntöön panemaan näitä ja hallintokapasiteettia pitäisi vielä vahvistaa. On esitetty kysymyksiä siitä, mihin kaikki rahat menevät. Täytyy varmistaa, että ei synny jälleen sellaista tilannetta, että sitten kun rahoitusta on myönnetty, niin havaitaankin, että rahoitushanat pitää olla aina kiinni, kun kaikki, täyttä selvyyttä ei ole, mihin rahat menevät. Tiettyjä ongelmia on, jotka voidaan äh, ratkaista. Äh, oikeutta täytyy vahvistaa sovittelun naapurin kanssa niin ikään. On varmistettava, että myös oma tilanteemme on kunnossa. Jos sallitte, niin mainitsisin, että Bundestagin puhemies on kyseenalaistanut Kroatian liittymisen. Minusta tämä oli onnetonta. Ja vetoankin kollegoihin, niin että varmistettaisiin, että tämä prosessi Bundestagissa etenisi sutjakkaasti. Minun puolueeni ei ole tässä jumittajana. Vetoa myös jäsenvaltioihin, jotta ne eivät käyttäisi siirtymäkauden toimia perusoikeuksien rajoittamiseen – paitsi vain välttämättömissä määrin. Jos todella on vakavia uhkia työmarkkinoille, niin vain niissä tapauksissa voidaan tällaisia poikkeuskeinoja käyttää. Meidän pitäisi ottaa oppia Kroatian laajentumisesta sitten, kun ajatellaan jatkolaajentumisia. Tämä prosessi on jo tullut avoimemmaksi, mutta yhä enemmän pitäisi ottaa huomioon myös parlamentit ja kansalaisyhteiskunta. Olemme havainneet, että Kroatia voi päästä menestykseen, mutta täytyy varmistaa molemmin puolin laajenemisen tuki. Mielelläni jatkossakin keskustelen esittelijä varjojen kanssa ja todellakin toivon, että tämä on viimeinen kerta, kun käsittelemme Kroatiaa ehdokasmaana. Kiitos. Herzlichen Dank, Frau Brandner. Kiitos haluaisin tarkistaa, var- korjata yhden asian, herra puhemies. Lamet ei halua jarruttaa jäsenyyttä. Hän on vain ilmaissut sen, että Kroatian tulisi nämä kymmenen ehdotusta tehtävää hoitaa, jotka komissio mainitsi. Ja hän on todennut, että tämä on olennainen, että tämä on olennainen arviointiperustelu ratifiointia ajatellen. Se ei suinkaan ole jarruttamista, tämä on on perusteltua, on perusteltua, että kiinnitetään huomiota siihen, että nämä tehtävät, jotka on asetettu, toteutetaan. Kysymys ei ole jarruttamisesta, vaan kysymys on siitä, että sääntöjä pitää noudattaa, joista on sovittu. Tanök. Uh, thank you, uh, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. ECR totta kai tukee laajentumista ja Kroatian pian tapahtuvaa liittymistä. Olen paljon samaa mieltä äskeisen puhujan kanssa liittyen korruptioon ja oikeusvaltioperiaatteeseen, mutta se taistelu jatkuu tietysti edelleen, ei pelkästään ehdokasmaissa, vaan jopa jossakin jäsenvaltiossakin. Jos ajatellaan, mitä on opittu edellisistä liittymisistä, niin varmasti komissio on tiukempia ihan syystäkin. Olen kiitollinen Rusekille, hän on tehnyt näiltäkin osin hyvää työtä, mutta mikä tässä nyt huolettaa? Yksi puute, josta ei ole keskusteltu, minä nimittäin olen Montenegron asian esittelijä, varsinkin jos ajataan Slovenia-kampanjaa ja aikaisempia pyrkimyksiä myös liittyen rajaselkauksiin Kroatian ja Slovenian, Slovenian kesken. Se johti lähes siihen, että Kroatian liittymishanke jäätytettiin. Tässä täytyy miettiä myös Montenegron kanssa olevia suhteita kuvittelin, että tämä oli jo ratkaistu kansallisessa tuomioistuimessa. Vaikuttaa siltä, että nyt ei ole näin käynytkään. Olen kyllä huolestunut siitä, kun Kroatiasta tulee jäsenvaltio, ettei se sitten käytä omaa jäsenyyttä estääkseen Montenegroa liittymispyrkimyksissä tämä kahdenkeskisen riidan vuoksi. No, tämä on vanha juttu, että kun joku pääsee seuran jäseneksi, niin saa paremmat oikeudet ja panee rattaisiin muille, jotka pyrkivät jäseneksi. Pitkäaikaisten kahdenkeskisten riitojen vuoksi en tiedä, käyttääkö hän Kroatia jäsenvaltion asemansa myöhemmin, ehkä Serbian kohdallakin kahdenkeskisissä riidoissa. Serbiakin on pyrkimässä jäseneksi, siksi minä esittelijänä olen huolestunut vain siitä, että onko meillä hallitukselta Kroatiasta sellaiset vakuutukset, että niiden jäsenyys unionissa – ei estäisi Montenegron lähentymistä kohti jäsenyyttä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herra Rouchekia mietinnön parissa tehdystä työstä, kaikkea hänen hiljaisesta, käytännönläheisestä, rakentavasta lähestymistä vastaan asiassa. Toivon, että Kroatia tulee selviytymään äh, kitkatta viime toimissa, jotka johtavat tähän täysjäsenyyteen. On kuitenkin erilaisia asioita, jotka edelleen ovat esillä, haluaisin mainita ne. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty oikeuslaitoksen tehokkuuden äh, parantamiseen, ovat asioita, joita on syytä tervehtiä, mutta sitten huolimatta Kroatian tulee kuitenkin viedä loppuun oikeuslaitoksen uudistamisen strategia. Täällä on puhuttu myöskin korruption torjunta Hallituksen ponnistelut tässä kysymyksessä, kuten uuden toimintasuunnitelman hyväksyminen, joka on, koskee korruptiovastaista toimintaa, ja myöskin viimeisin laajan tutkinta, joka koskee terveydenhuoltojärjestelmää, ovat tärkeitä asioita, mutta tarvitaan kuitenkin lisää tehokkuutta, jotta paikallistason korruptio ja korruptio korruptio julkisissa halkinnoissa saadaan kuriin. Pitäisi myöskin kiinnittää huomiota siihen, että vahvistettaisiin järjestelmällä pyritään estämään eturistiriitoja. Tässä mielessä komitean luominen, joka pyrkii estämään eturistiriitoja, tulee olemaan hyvin ratkaisevaa. Haluaisin myöskin todeta, että Kroatian rooli alueellisessa yhteistyössä on hyvin myönteistä, se on hyvin aktiivinen ja haluaisin mainita tässä yhteydessä sen, että on otettu askelia kohti suhteiden kohentamisen Serbian kanssa. Kuitenkin tarvitaan lisää edistystä ajatellen rajoituspaikkoja Bosnia-Herzegovinaan ja myöskin eräiden kahdenvälisten kysymysten hoitamista, jotka koskevat naapurimaita. Toivon, että voimme virallisesti tervehtiä tervehtiä, muodollisesti tervehtiä Kroatiaa piirissämme ensimmäinen heinäkuuta. Haluaisin kuitenkin vedota myös ystäviimme Kroatiasta, sanoa, että sen kun heistä tulee täysjäseniä, heidän tulisi jatkaa kovaa työtä, johdonmukaista työtä, jotta he saavat hälvennettyä epäilyksiä, joita joillakin tässä talossa on siitä, onko ajankohta hyvä, jolloin Kroatia hyväksytään Euroopan unioniin. Kysymys on kansallisesta ylpeydestä, ja olen varma siitä, että kroatialaiset voivat huolehtia asiasta tämän mukaisesti. Kiitos. Angurakis. Angurakis. Kiitos, herra puheenjohtaja. Kaikessa tässä liittymismenettelyssä Kroatian kohdalla olemme nyt aivan viime metreillä. On sellainen vaikutelma, että nyt asiat menevät vain huonompaan suuntaan. Tämä koskee varsinkin Kroatian, Kroatian työn, työtä tekeviä. Ajatellaanpa kohtaa 13 mietinnössä. Siinäkin otetaan Kroatiaan tekemään rakenteellisia uudistuksia – Eli tämä tarkoittaa työttömyyttä yksityistämisen vuoksi köyhyyttä ja maahanmuuttoa. Olisin halunnut kuulla esittelijältä myös tilakoiden yksityistämisestä. Ei ole oikeastaan mitään vaihtoehtoja esitetty mistään suunnasta. Sitten nämä kahdenkeskiset ongelmat. Meidän mielestämme ei ole ollenkaan ajateltu tätä asiaa kansallisen oikeuden näkökulmasta. Ei ole kyse oikeastaan kahdenkeskeisistä suhteista, vaan mielestäni kansainvälisen oikeuden piirin kuuluvista asioista. Paljon on avoimia kysymyksiä sekä Kroatiassa että Montenegrossa varmasti YK jäsenenä noudatetaan kansainvälistä oikeutta ja varmaan voisivat ongelmat ratkaista. En tiedä, miten on käynyt Slovenian kanssa tai sitten merirajojen kanssa. Sitten kolmanneksi Täällä on myös viittaus kohdassa 18 siihen, mitä on puhuttu kansallisesta rikostuomioistuimesta ja sovittelusta Jugoslovian ajalta. Ei tämä sovinnon teko oikein onnistu tätä kautta Jugoslavian entisissä valtioissa. Ja sitten vielä pakolaisten asema ja kroattiviranomaisten tapa kohdella heitä. Haluaisin tästä enemmän tietoja. Sekin on vakava juttu, jota ei ole vielä ratkaistu. Jos tätä ei nyt ratkaista, niin jatkossa siihen törmätään. Lopuksi vielä olen sitä mieltä, että meidän täytyy täsmällisemmin muotoilla tekstiä. Jälleen kerran nimittäin haluaisin puhua kohdasta 21 mietinnössä – Siinä puhutaan kahden keskisistä kiistoista täsmentämättä sen paremmin, kun tämä nyt on näinkin henkinen teksti, niin pitäisi olla täsmällisempi. Minun puolueeni edelleen on Kroatian jäsenyyttä vastaan, koska meidän mielestämme työntä tekeville seuraukset ovat hyvin kielteiset. Thank you, Mr. Chairman and dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. 21 vuotta sen jälkeen, kun eh, maa saa kansainvälisen tunnistuksen ja 13 sen jälkeen, kun luotiin institutionaaliset suhteet Euroopan unionin lähes kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun neuvottelut käynnistyivät, Kroatian tasavalta on lähestymässä eh, päätilain tavoitettaan. Tämä on enemmän kuin pelkkää poliittista ystävyyttä. Kysymys on monimuotoisesta yrityksestä, johon on nyt hallitus ja muut vallan tahot, samoin myös liike-elämä, ammattiliitot ja yksilöt. Kroatia oli ensimmäinen valtio, joka 2000-luvulla haki jäsenyyttä ja sen ensimmäinen valtio, johon voimakkaasti ovat vaikuttaneet entisen Jugoslavian sodat, joka tulee liittymään Euroopan unioniin maa, jolla on merkittävää sodanjälkeistä kokemusta ja joka on kohtaamassa tiukemmat kriteerit täyttääkseen jäsenyyden edellytykset. Vuonna 2007 jälkeen Kroatia on pystynyt muokkaamaan itseään hyvällä tavalla uudestaan niin, että siitä myöskin väestö on hyötynyt. Olemme valmiita tukemaan naapureitamme niiden omalla eurooppalaisella tiellä, emmekä tule käyttämään kahdenvälisiä kysymyksiä Eh, ehdokasvaltioiden estämiseen neuvottelujen aikana. Meidän hallituksemme on tuonut tämän selkeästi julki. Olemme siis lähellä nyt jäsenyyttämme Euroopan unionissa, mutta edelleenkin olemme tiellä. Sanottuani tämän kattava seurantaraportti, joka koskee Kroatian valmiutta EU-jäsenyyteen, jonka komissio viime lokakuussa hyväksyi, heijasteli kaikkia sitoumuksia, jotka oli saavutettu, ja kymmentä aluetta, joissa tarvittiin loppullisia lisäponnistuksia. Kroatian hallitus otti hyvin vakavasti tämän kertomuksen. Mitä tulee kilpailuun, äh, mitä tulee näiden kymmenen tehtävän täyttämiseen, ne on lähes valmiita ja työ tullaan samaan päätökseen ennen maaliskuuta, maaliskuun loppua kenties yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Päätöslausumassa todetaan, että 20 jäsenvaltiota on jo ratifioinut liittymissopimuksen. Se, että Ranska ratifioi sen viime viikolla ja ylähuone iso se eilen ja tultavasti Elisabeth toinen tulee nyt tekemään myöskin niin, on odotettavissa, että myöskin muut jäsenvaltiot tulevat huolehtimaan asiasta helmikuussa. Silloin lukumäärä tulemaan suurempi kuin mainen määrä, jotka menet paperi on erittäin hyvä. Se kattaa kaikki relevantit kysymykset. Haluaisin onnitella häntä tästä. Haluaisin vain muistuttaa, että kolmas ja viimeinen seurantakertomus tullaan julkaisemaan 31. maaliskuuta. Kiitos. Herr Schöpflin. Schöpflin. Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut Libor Rutsekille hyvästä kattavasta mietinnöstä. Paljon olen samaa mieltä täällä todetun kanssa, mutta ehkä en ole niin toiveikas kuitenkaan kuin täällä ehkä yleisesti ollaan. Ajatellen, että se onnistuisi ensimmäinen heinäkuuta. Toivottavasti nyt olen väärässä, mutta minusta vaikuttaa, että on sekä kotimaisia esteitä että kansainvälisiä esteitä ratifioinnille, kahdenkeskiset jutut, Niitä on täällä käsitelty kaikkia. Toivon olevani väärässä, mutta ehkä olisi hyvä valmistautua siihenkin, että ensimmäinen heinäkuuta ei toteutukaan. Ehkä pitäisi miettiä sellaista etenemissuunnitelmaa, jos tuo päivämäärä ei toteudu. On hyvällä valmiina. Ei pelkästään ajatellen Kroatiaa, vaan ajatellen koko Euroopan kolkkaa. Nimittäin sillä vaikutuksia, jos se menee vuoden loppuun asti tai minne menekin, niin vaikuttaa siltä, että sillä siellä on paljon varmastikin turhautumista yleisessä mielipiteessä. Ajatellen laajentumista jatkossa. Toivottavasti pessimismi ei ole perusteltua, mutta tässä tapauksessa ehkä olisi hyvä miettiä vakavasti, mitä tehdä, jos ei se päivämäärä toteudukaan. Mr. Lange. From the Commission. I thought it's Miss Lange. Rou, siis herra Lange, komis, herra Posselt ensin. Anteeksi puheenjohtaja, mutta haluaisin lyhyesti viitata faktoihin. Meillä on oikeudellisesti sitova päätös Euroopan parlamentissa, joka liittyy jäsenyyteen. Puhumme vain nyt joistain korjauksista, mutta oikeudellisesti sitova ratkaisu on jo tehty. Se on mielestäni tärkeää, se on tärkeä tosiasia. Toiseksi haluaisin viitata siihen, että kommunistinen kollega haluaa nyt suojella työtä tekeviä Kroatiassa vastoin heidän tahtoaan. Kroatiassa oli kansanäänestys, jossa Kroatian kansa oikeudellisesti sitoen, sitovasti sanoi kyllä jäsenyydelle. Joten me emme voi nyt alkaa yhtäkkiä sanelemaan kaikkea uudestaan. Ja kolmas asia on se, että ensimmäinen heinäkuuta ei ole mikään meidän keksintömme, vaan se on sopimuksessa, jonka kaikki hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat allekirjoittaneet. Joten minusta me emme voi nyt toimia ikään kuin kysymys on jonkinlaisesta mielikuvituspäivämäärästä, se on sopimuksessa. Herzlichen Dank. Äh, niin, kiitoksia. Kollega Possel muodollisesti katsottuna on aivan oikeassa. Euroopan parlamentti on mm, näyttänyt vihreää valoa oikeudellisesti toin sitovasti tälle liittymiselle, joten me emme ole enää mukana pelissä. Me emme voi emmekä halua lykätä jäsenyyttä. Sitä huolimatta on kuitenkin järkevää, että myös Kroatia vaikuttaa siihen, että tämä kymmenen kohtaa täytetään, koska silloin on helpompi vedä lävitse jäljellä olevat ratifioinnit. Ajatellen niitä erityisiä ehtoja, jotka liittyvät siihen, että sitä pyytä Slovenialle. Jos aina on niin, että naapurivaltio jarruttaa seuraavan mukaan tuloa, vanhan teorian mukaan, joka mukaan, että kun linja mukaan, että kun joku saa istumaan vaikka bussissa, niin hän sitten sanoo, että hyvä on, bussi on täynnä ovet kiinni. Tämä tulee varmaan jatkumaan kenties tällä tavalla, mitä toivon kuitenkin, että tämä pessimisten arvio, jonka kollega Schöpflin esitti, ei osoittanut todeksi. Kaikki pitää kuitenkin tehdä työtä tämän parissa niin, että asiassa saadaan aika myönteistä tulosta. Ja totta kai myös kroatialaisen ystävien tulee edellyttää, että kaikessa se eteen ei ehdot täytetään. Nyt ovat Brandnea vielä kerran. Niin halusin viimeisen asian tarttua, koska minusta on hyvin tärkeää, että nämä kahdenväliset konfliktit otetaan esille, jos nyt katsomme, mikä on tilanne ajatellen Sloveniaa, Montenegroa ja Serbiaa ja tietysti vaikea sanoa, että meitä voi vaikuttaa kaksivälisiin konflikteihin. Kuitenkin puhumme siitä, mikä on Slovenia ja Kroatian välinen tilanne. Täytyy löytää johdonmukainen, rehellinen kanta. Joko kysymys on syistä, jolla estetään asioita, mutta ei saa olla niin, että joka kerta seuraava, seuraava tuli ja jarrutetaan. Meidän pitää saada aikaan johdonmukaisuutta asiaan, emmekä voi aina katsoa, mikä tilanne on ja sen mukaan puolustaa tai ei. Meidän pitää ottaa yleinen kanta, joka juuri tällä mainittiin, että ei voi olla niin, että yksi maa aina sitten jarruttaa seuraavaa maata. Jean. Jean. Thank you, Chair. I can agree, but I... Olen samaa mieltä, mutta lisäisin jotain tähän, kun keskustellaan Kroatiasta ja Sloveniasta, niin ei se ole kahdenkeskinen juttu, se on monenkeskinen juttu. Kyse on järjestyksestä. Kroatia tämän hyväksyi. Ja jos lukee allekirjoitetun sopimuksen Kroatian liittymiseksi, niin se on siellä mukana. Siksi toistan pakta sunt servanda sopimuksia noudatettava. Jos Kroatia ei noudata lupaamaansa, niin joutuvat hankaluuksiin. Uskokaapa vain, Yksi hallitus voi siis kyllä estää Kroatian liittymisen, ja tuo hallitus on Kroatian hallitus. Muuten emme ymmärrä näitä ongelmia, jotka edessämme on. Kiitos. Minä kyllä ymmärsin niin, että kumpikin osapuoli, kummankin osapuoli tulisi löytää eh, ratkaisu. Ei voi, että jäsenvaltio käyttää veto-oikeutta sanoa, että toisessa osapuolella pitää liikkua niin pitkälle kuin se haluaa. Tämä mitä tapahtua samalla tasolla ei siis niin, että jäsenvaltio hyödyntäisi tätä vetokantaansa, että pitää olla valmiutta ratkaisuun kummallakin osapuolella. Tämän haluaisin näin yleisesti sanoa tällaisista konflikteista. Herra Angurakis. Äh, Kiitos, halusin vain sanoa herra Posseltille. Tiedän kyllä oikein hyvin, totta kai hän on oikeassa kuitenkin pienellä vivahdeerolla. Enemmistö Euroopan parlamentissa on äänestynyt Kroatiasyyden puolesta, mutta kyllä minä tiedän senkin, mikä oli kansanäänestyksen tulos Kroatiassa. Minä olin Kroatiassa, minä olin puhumassa siellä e, eri poliittisten voimien kanssa. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että, että kun tällainen mietintö tulee meidän valiokuntaamme eteen, se ottaa siihen kantaa. Ja sen minä tein. Olen kiitollinen esittelijälle tästä mietinnöstä siksi, että minun mielestäni minun vakaumukseni siitä, että Kroatian liittyminen Euroopan unioniin on sellaista, että se ei hyödynnä, se ei ole hyötyä suurelle osalle Kroatian väestöstä, on asia, joka nousi tässä esille. Kato kollega, kukaan ei estä teitä siinä, että te tuotte julki mielipiteenne. Lange. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos, herra puheenjohtaja halusin käyttää tilaisuutta antaa lyhyen täsmennyksen siitä, mitä komissio nyt san, mitä komissio näkee Kroatian, Kroatian seurannan. Meidän suunnitelmamme on se, että 21. maaliskuuta julkaisemme kevätraportin, jossa erityisesti on esillä ne kolme lukua kahdeksan kilpailu 23-24, jotka koskevat koko oikeusvaltion aluetta periaatteessa. Olemme pyytäneet tietoja Kroatialta, niin että olisimme saaneet ajantasaisen tilanteen. Olemme analysoimassa näitä tietoja. On pidetty kokouskomissiosen Fylen ja ulkoministeri Pusicin kesken, jossa Kroatia eh, komission eh, edustajalle antoi viimeisimmän ajan tasaiset tiedot siitä, mikä on tilanne. Komission Fylä on kasvattamansa tyytyväinen siihen edistykseen, jota Kroatiassa on saatu aikaan, mutta kuitenkin rohkaisi jatkamaan työhön, joka on hoidettava vielä ennen liittymistä. Tällaisessa äh, väliaikaisessa arvioinnissa voidaan todeta, että kolme kohtaa kymmenestä ovat vaikeita vaikeita Kroatian täyttää. Ajattelen kevätraporttia. Yksi niistä liittyy laivateollisuuteen, telakojen yksityistämiseen. Eilen oli kokous, jossa Kroatian talousministeri ja komission jäsen Almunia tapasivat ja käsittääkseni on päästy yksimielisyyteen ja komissio nyt haluaa tehdä uuden esityksen, joka koskee tätä kysymystä, siis mitä telakkoihin tulee, ennen kaikkea bonussplitiin, katsomme, että voimme antaa siitä luultavasti myönteisen arvion kevätraportista. Toinen asia, joka kenties ei ole mahdollista saavuttaa, on rajanylityspaikat. Neonin käytävässä siellä on työtä näissä osin, mutta työtä ei saada päätöksen varmastikaan maaliskuun loppuun mennessä. Lähdemme kuitenkin sitä liikkeelle. Olemme saaneet tietoa Kroatiasta, että työ on edennyt niin pitkälle, että Kroatian liittyessä jäseneksi ne on saatu valmiiksi. Kolmas asia ovat käännökset, niin kuin tiedätte. Kroatiasta tulee yksi EUn virallista kielistä, se Kroatialla on velvoitte kääntää kroatian kielelle koko aki. Se on suuri pitkän tähtäyksen työ. Tämän viikon aikana meillä on kokouksia kroattien äh, käännöstoimistojen kanssa vastaavasta asiasta niin, että saamme tietää, mikä on tilanne. Tällä hetkellä näyttää se siltä, että ei ole mahdollista saada maaliskuun raportti mennessä kaikkea valmiiksi. Me kuitenkin pyrimme saamaan tietoomme, onko mahdollista saada tämä valmiiksi ensimmäiseen heinäkuuta. saat myös tietää, että nousi esille kysymys kiistasta, kysymyksestä Montenegron ja Kroatian välillä. Sielläkin on tällainen rajakysymys, Dibre Laka, se koskee Flakan niemimaata. Siellä on tapahtunut ratkaisua, jota on etsitty, etsitty ratkaisua kahdenvälisesti Kroatian ja Montenegron välillä aihe on ollut esillä eilen myös puheenjohtaja Barroson tavatessa Montenegron pääministerin Djukanovicin. Ja sielläkin rohkaistiin jatkamaan keskusteluja niin, että saadaan pikaisesti ratkaisu tähän kysymykseen. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Mr. Rapporteur. Esittelijä Roche, olkaa hyvä. Thank you. So, colleagues... Kiitos. Hyvät kollegat, haluan kiittää teitä rakentavista kommenteista ja myös kritiikistä. En tietenkään voi käydä niitä lävitse aivan kommentti kommentilta ja puhuja puhujalta. Edustaja Posselt, olen täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että kyseessä on hallituksen tekemä työ ja menestys, mutta täytyy muistaa myös kaikki muutkin poliittiset voimat – jotka ovat olleet mukana. Kun ajattelemme Montenegroa, Albaniaa, myös Kroatiaa, jotka haluavat menestystä, niin tarvitaan kaikkien poliittisten voimien yhteistyötä. Juuri näin tapahtuu Kroatiassa. Haluan myös kiittää ja onnitella tarkkailijajäseniä kaikista poliittisista ryhmistä, heidän tekemästään työstä, heidän panoksestaan meidän tekemämme työhön. Eikä pelkästään täällä ulkoasianvaliokunnassa, vaan koko parlamentin tekemässä työssä. Edustaja Katsin ratifiointi. Siihen palaan puheenvuoron lopussa. Edustaja Brandner, oikeusvaltio, korruptio, julkinen hallinto, sotarikokset. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joihin minä keskityn niin kuin jo mainitsin, tietyt asiat on hoidettava kuntoon ennen liittymistä, mutta tämä on käynnissä oleva jatkuva prosessi. Kun puhumme niin sanotuista uusista jäsenvaltioista, niin kuin omakin jäsenvaltioni on, niin meidän kokemuksemme tämän osoittavat. Kroatia on voinut hyötyä yhteisön rahastoista ja tämä oli yksi painopisteistä, jota on halunnut korostaa, niin että voidaan käyttää esimerkkinä jo liittyneitä, esimerkiksi oma jäsenvaltio, niin sekin tasavaltaa. Muutoin Kroatia ei pysty täysin hyödyntämään rahastoapua ja käyttämään sen potentiaalia hyödyksi. Jatkuvasti kuitenkin tehdään työtä, jotta tilanne paranisi. Kroatiassa tiedetään, että ei työ lopu suinkaan ensimmäinen heinäkuuta, vaan kyllä tämä on jatkuva prosessi. Mainitsinkin jo sen, ja te vielä toistitte sen, että vaaditaan parlamentin taholta lisävalvontaa. Tämä pätee myös kansalaisyhteiskuntaan niin, että kansalaisyhteiskunta voisi olla enemmän mukana parlamentin päivittäisessä työssä. Edustaja Tanok, Montenegron Kroatian rajakiista. Olen tietoinen tässä, tästä tilanteesta. Kollegamme komissiosta myös mainitsi tämän. Olen saanut sanallisia vakuutteluja, takeita Kroatian hallitukselta mutta kyllä tätä seikkaa sen kehittymistä täytyy seurata niin, ettei sitten synny yllätyksiä. Ei nyt eikä myöhemminkään. Kroatien etujen ja Montenegron etujen, koko laajentumisprosessin etujen mukaista on, että nämä vielä jäljellä olevat kahdenväliset kysymykset Balkanilla yleisestikin mahdollisimman pian ratkaistaisiin. Tämä on myös osa niin sanottua uutta strategiaa, jota komissiokin toteuttaa, että huomioidaan koko alue. Edustaja Kukan. Oikeuslaitoksen uudistus, korruptio, julkiset hankinnat, paikalliset julkiset hankinnat, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joita korostamme. Edustaja Angurakis. En ole teidän kanssanne samaa mieltä kohdan 13 osalta mietinnössä. Mitä siinä sanotaan? Siinä kannustetaan Kroatiaa toteuttamaan uusia rakenneuudistuksia talouskasvun vauhdittamiseksi ja työmarkkinoiden elvyttämiseksi. Miten muutoin kasvua saadaan stimuloiduksi, jos ei rakenneuudistuksia tehdä? Meillä on kielteisiä ja myönteisiä esimerkkejä monistakin maista, joko vasemmiston tai oikeiston toteuttamina. Me tarvitsemme rakenneuudistuksia, muuten talouskasvua ei saada. Ja ilman talouskasvua ei synny työllisyyden lisääntymistä. Minusta tämä ei väistämättä johda mitenkään työttömyyden lisääntymiseen. Kyllä meillä on hyviä esimerkkejä vaikkapa Saksasta, Itävallasta, jos katsomme tiettyjä uusia, niin sanottuja uusia jäsenvaltioita, Slovakia, Viro, nämä maat saavat talouskasvua aikaiseksi. Teidän omakin jäsenvaltionne on nyt kriisin keskellä, mutta täytyy kuitenkin muistaa myönteiset esimerkit ja sitten yrittää soveltaa oppeja myös omassa maassa, myös teidän maassanne. Sitten kohta 18, niin kuin on jo mainittu, pääministeri Kroatiasta tapasi Serbian pääministerin Belgradissa ja he keskustelivat juuri näistä kysymyksistä. Serbivähemmistön asema Kroatiassa, sotarikosten syyttäminen, pakolaiskysymykset, rajakysymykset ja niin edelleen. Molemmat osapuolet ovat tietoisia näistä asioista ja työstävät niitä. Mainitsitte kohdan 21. Kyseessä oli kahden välisten kysymysten maininta ja, ja sanamuodon tarkentaminen. Niin kuin sanoin, meidän pitäisi keskittyä kahdenvälisten kysymysten ratkaisuun, mutta ei pidä myöskään unohtaa koko aluetta kokonaisuutena. Te mainitsitte ryhmänne ja sen, että henkilökohtaisesti myös vastustatte Kroatian liittymistä. Henkilökohtaisesti minä en voi tätä ymmärtää. Minusta tämä on koko Euroopan etujen mukaista, mukaan luettuna teidän kotimaanne, niin että saamme vakautta Eurooppaan ja erityisesti tällaiselle alueelle, joka on historiallisesti niin kovin epävakaa. Kroatian liittyminen kiistatta edesauttaa vakaan, vakauden lisäämisessä, ja tällä on vaikutusta myös teidän oman maahanne. Sitten Schöplinin kommentti ja kysymys avoimina olevista ratifioinneista. En ole teidän kanssanne samoilla linjoilla niin sanotusta varasuunnitelmasta, B-suunnitelmasta. Aivan niin kuin puheenjohtaja ja edustaja Posselt mainitsivat, niin meillä on tiettyjä oikeudellisesti sitovia sitoumuksia, joita on tehty aivan ystävällismielisesti korostaisin sitä, että unkarilaiset tunnetaan yhtenä pessimistisimmistä kansoista Euroopassa. Ja tätä taitaa olla aika lailla vaikea muuttaa. Mutta olkaamme nyt myönteisiä, tehkäämme yhteistyötä niin, että ensimmäinen heinäkuuta Kroatia sitten liittyy jäseneksi. Kukaan ei tässä pohdiskele varasuunnitelmaa, suunnitelmaa B tai varasuunnitelmaa, vaan kyse on Kroatian eduista ja sen etujen mukaista on liittyä jäseneksi ensimmäinen seitsemättä. Täytyy vielä korostaa kerran sitä, että myös Unkarin etujen, teidän kotimaan etujen mukaista on, että Kroatia liittyy. Now still, the, still the last word about the about, about vielä sananen ratifioinnista ja Sloveniasta. Ilko, on aika lailla traagista, että Slovenia, Kroatian naapurimaa, ystävällismielinen maa, on siirtymässä ikään kuin jälkijunaan tai hänen huipuksi. Olemme jo puhuneet siitä, että entisen Jugoslavian tasavaltojen pitäisi olla eturintamassa. Niiden pitäisi olla laajenemisen kärkikaartia. Ymmärrän, että on vielä avoimia kysymyksiä sekä kahdenvälisesti että monenvälisesti, mutta katsokaamme näitä asioita myönteisessä valossa. Slovenian etujen mukaista on, että Kroatia on jäsen. Jos otetaan huomioon se, mitä tapahtuu laajenemisprosessille Kroatialle ja Slovenialle, jos tämä prosessi pysäytetään. Kukaan ei tässä voita. Siis myönteisyyttä, myönteistä työtä, jotta löydetään ratkaisu. Kyllä, asiantuntijat kokoontuvat tänään. Emme tiedä, löytyykö ratkaisu jos löytyy, hyvä niin. Molempien hallitusten on tehtävä työtä, jotta ratkaisu löytyy mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Ei ole Slovenian eikä Kroatiankaan etujen mukaista viivyttää. Tehkäämme työtä, jotta ensimmäinen heinäkuuta toteutuu. Jos näin ei olisi, niin sillä olisi pitkällisiä vaikutuksia molemmille maille ja koko alueelle. Ja viimeisenä sanana ei pidä unohtaa Slovenian kiistoja Italian kanssa. Jos Italia ei toimi rakentavasti, pitää pitää mielessä tämä, nythän voisi olla niin, että keskustelisimme Slovenian edistyskertomuksesta eikä Kroatian. A short comment, please. Definitely. Lyhyt kommentti, herra Katsin. No ihan varmasti. Ensinnäkin arvon kollegalle ja ystävälle sanoisin, että olen aivan samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä hän totesi. Slovenian pitäisi olla ensimmäisten joukossa ratifioimassa Kroatian liittymissopimus, mutta ikävä kyllä tässä tällä välillä tapahtui jotain. Ja tästä tämä salpaustilanne johtuu. Nyt tämä, täytyy avata tämä tilanne. Olen iloinen tästä ulkoministerin lausunnosta ja aloitteesta, joka vetoaa sen puolesta, että tästä selvitään. Ja olen tästä samaa mieltäkin sitä paitsi. Minä olen kertonut, miten tästä selvitään. Ja kunhan edellytykset ovat paikallaan, niin kyllä Slovenia hoitaa oman hommansa. Vielä kerran tähdennän, että on kyse Slovenian strategisesta intressistä, että meillä on myös lähinaapuri jäsenenä EU-ssa. Me haluamme Kroatian myös Schengeniin, niin että rajoiltamme voidaan Schengen-valvonta poistaa mahdollisimman nopeasti. Olemme ratifioinnin puolesta ja vetoaisin minäkin niihin, jotka joutuvat päättävään tämän tilanteen purkamisesta ihan näinä aikoina, että tekisivät kaikkensa. Ja mitä pikimiten, huolimatta Slovenian kriisistä, minä uskon, että kaikki on kyllä hoidettavissa. Ja vaikka tässä hallitus menee nuriin, niin parlamenttia ei eroteta ja kyllä he hoitavat oman osuutensa aikanaan. Jokainen hoitakoon omat hommansa. Kiitos. Okay. would remind that the deadline... Muistuttaisin, että määräaika tarkitun jättämiselle on 24. tammikuuta puolelta päivien. Now, next point. Seuraava kohta, päätöslomaesitys. esitys entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedonia koskevasta vuoden 2012 edistymiskertomuksesta. Tässä esittelijänä on Richard Howard. Muutama kommentti. Tämä on jälleen yksi edistymiskertomus lisää. Tässä keskustelen ensi kertaa Fyromia koskevasta edistyskertomuksesta. Tämä on yksi yhdeksästä päätöslausumaesityksestä ehdokasmaiden osalta. Muistan, että, että Euroopan neuvosto pyysi komissiolta tämän vuoden keväällä kertomusta uudistuksen toteuttamisesta ja toimista hyvien naapurussuhteiden takaamiseksi. Tältä pohjalta Euroopan, Euroopan neuvosto voi sitten päättää liittymisneuvottelujen avaamisen maan kanssa. Päätöslauselma esitys tarkastelee useita merkittäviä haasteita tämän maan liittymishankkeessa. Myös poliittiset kriteerit, kansalaisyhteiskunta, talous ja toimet hyvien naapurusuhteiden luomiseksi, kuten myös alueellisen yhteistyön takaamiseksi. Herra Howitt, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Haluaisin aloittaa lyhyesti kommentoimalla kahta ajankohtaista asiaa, koska kertomus mietinnön tehtävä on katsoa eteenpäin ja taaksepäin. Näin tehtäväni esittelenä pyrin äh, katsomaan, mikä on maan eurooppalainen tulevaisuus. Jäsenet valiokunnassa tietävät, että pääpoliittisen puolueiden kesken on ollut viime vuoden eh, jouluetävästä ajasta ja eh, ongelmia. Budjetti hyväksyttiin alaisella tavalla. Parlamentissa oppositiopuolue käveli ulos parlamentista ja järjesti protesteja kaduilla. Viime lauantaina 7-8 000 ihmistä oli Skopjen kaduilla Tämä liittyy paikallisiin toimiin, joita maaliskuussa otetaan ja joita oppositio uhkaa boikotoida. En nyt yritä syytämään ketään, enkä pyri puuttumaan tilanteeseen niin, että mitä voitaisiin syyttää jotenkin puuttumista sisäpoliittisiin kysymyksiin. En usko, että siitä olisi apua. Mutta minusta on tärkeää todeta yli koko poliittisen kirjon Makedoniassa, että jos me haluamme saada aikaan edistystä, niin parlamentin, meidän tulee todeta, että tarvitaan parlamentti, joka on voimakas, vankka, jossa kaikki puolueet ovat mukana parlamentin toiminnassa, jossa kunnioitetaan kaikkia eri puolueita, jotka ovat hallituksessa ja oppositiossa. On myös olennaista, että on kunnollista poliittista vuoropuhelua ja poliittisen kunnollisen vuoropuhelun puitteissa puolueiden kesken haluaisin kertoa kollegoille, jotka eivät tiedä kenties tilanteista, että eilen maan pääministeri lähetti kutsun johtajalle, jotta käytäisiin kahdenvälisiä keskusteluja ensimmäisen kerran 24. joulukuuta tapahtumien jälkeen – ja nyt tuo tapahtuma, Tavavin on tapahtumassa. Ja nyt tämä tapahtuu niin, että pyritään katsomaan, mitkä ovat maan tavoitteet jäsenyydessä EU:ssa ja Natossa ja se, mitä tämä valiokunta sanoo, ja jotka kuuntelevat tätä keskustelua, että ne, jotka haluaisivat hyödyntää tätä poliittista kriisiä, jotta voitaisiin estää edistymistä maan osalta. Minä toivoisin, että tämä kriisi, että siitä selvitään ja viime kädessä tulee osoittamaan, miten vankka demokratia on maassa. Heillä on oikeus, velvoite toteuttaa, osoittaa tämä, mutta meillä on myöskin velvollisuus seurata tätä asiaa. Sitten mitä komissiossa Stefan Fyle on sanonut, hän on itse julkisesti todennut, että hän on ottanut hyvin rohkean askeleen tultua tähän tullessaan tähän valikuntaan esittelemään syksyllä edistymiskertomusta. Ja hän sanoi, että hän pyrkisi ajamaan ajatusta siitä, että nimikysymys, joka on kiista maan ja Kreikan välillä, ratkaistaisiin ei ennen liittymisneuvottelujen käynnistämistä, vaan niiden varhaisessa vaiheessa. Tämä oli tietysti vaikea kuulla, nimenomaan ajattelen kreikkalaisten kollegoja vaikea kuulla tässä parlamentissa, mutta se oli kuitenkin hyvä pyrkimys rikkoa syntynyttä tilannetta, jäätynyttä tilannetta, mutta se ei kuitenkaan poistanut velvoitetta maan sisällä niiltä, jotka ovat vastuussa, että käytäisiin neuvot, keskustella hyvässä hengessä, että pyrittäisiin löytämään oikeudenmukainen ja hyvä ratkaisu kaikkien kannalta, mutta se tarvitsisi mahdollisuuden muutokseen. Minä tuin tätä esitystä täysin ja olen iloinen siitä, että joulukuun Eurooppa-neuvosto ei pelkästään äh, ottanut huomioon tätä kantaa niin kuin kolmena aiempana vuotena, vaan pyysi lisäraporttia, kuten puheenjohtaja juuri totesi, tämän vuoden kesäkuuhun mennessä, joka liittyy siihen, että saataisiin ratkaisu tämän vuoden alkupuoliskolla. Minä pidän hyvänä tätä askelta eteenpäin. Minusta se tarjoaa todellisen mahdollisuuden ja se on mahdollisuus, että jos me kaikki, mukaan jotka toimivat maan sisällä, eivät kenties pian, niin vetoankin tähän, tämä tilaisuus kenties toistuu uudestaan, vetoan kaikkiin jo maassa, jotka kuuntelevat tätä keskustelua, että he käyttävät tätä tilaisuutta. Ja sanottuani tämän, vielä muutama sana tästä mietintöluonnoksesta ja sitten tietysti mielenkiinnolla kollegojen kommentteja siihen. Mietinnössäni arvioin tätä joulukuun neuvostojohtopäätöksiä ja totean, että uskon, että keskustelujen alkaminen voisi muuttaa tilannetta. Ne, jotka sanovat, että maa ei vielä ole valmis keskusteluihin, neuvotteluihin, että uudistukset on riittävä, heidän täytyy ymmärtää, että on suhde, joka liittyy todelliseen, aitoon jäsenyysperspektiiviin ja uudistuksiin. Ja minusta kriteerit on täytetty riittävässä määrin. Ja että jos me todella haluamme, että tapahtuu nopeutusta uudistuksissa, silloin on hyvä aloittaa neuvottelut niin, että mahdollistetaan tämän tapahtuminen. Olen myöskin todennut korkean tason eh, liittymisvuoropuhelun eh, ja sen, että komission jäsen pyrkii edistämään, nopeuttamaan maan näkymiä. Tässä on oltu menestyksekkäitä. Ja olen todennut, että 75 prosenttia politiikan alueista on määritelty maan ja komission välisessä vuoropuhelussa, ja, jotka on nevintivoitu maan ja komission välisessä vuoropuhelussa, niissä on tapahtunut edistystä. Ja minun mietinnössäni totean, että jos komissio esittää kertomuksessa ei pelkästään analysoimaan edistystä, vaan myöskin analysoi sitä, mitä kustannuksia aiheutuu siitä, jos ei tapahtu edistystä, jos ei tapahtu laajentumista. Tämä on tärkeää myös muiden maiden osalta alueella. Minusta olen, olen varma siitä, että näin olisi tässä tapauksessa. Irlanti puheenjohtajavaltiona on voimakkaasti tukenut komission fyleä, eh, mutta Irlanti puheenjohtajakauden ohjelmassaan on todennut, että se haluaisi edistysaskelia maan osalta – se on sen ohjelmassa, ja minä toivon, että he tulevat voimakkaasti ponnistelemaan tähän suuntaan. En nyt aio puhua pitkään, on erinäisiä yhteisiä aiheita, jotka liittyvät aiempiin viime vuoden mietintöihin. Nimikysymyksestä toistaa esityksen, joka alun perin tuli kolme vuotta sitten että pitäisi olla sovittelumekanismi EUn sisällä, joka käsittelisi kahdenvälisiä kysymyksiä. Vielä kerran, minä olen kohdassa yksi pyytänyt, että liittymiset äh, aloittaisiin viipymättä. Ja toistaisin tänä vuonna yli 600 parlamentin jäsentä tämän vuodesta viime vuonna. Ja tämä, tämä on erityinen viesti tässä mietinnössä on voimakas yhteinen aihe, joka on se, että tuetaan moni etnistä kehitystä maassa. Ja ne, jotka haluavat hyödyntää tätä vallitsevaa kriisiä maan ulkopuolella, voin sanoa, että kahden hallitsevan puolueen välillä oli suuri kriisi viime elokuussa, joka edustavat kahta etnistä ryhmää. Tätä ei vielä ole ratkaistu, mutta sitä on pitkälti päästy yli. Ja siinä on hyvä merkki siitä, miten vakaa demokratia on maassa oikeuslaitoksen uudistuksessa sanoisin, että on hyvä, että on saatu purettua sitä sumaa, joka on oikeusta vastaan osalta olemassa. Ja myöskin kiinnittää huomiota siihen, että ajattelen ilmaisuvapautta, se on lisääntymässä maassa. Käsittelen syrjintäkysymyksiä, käsittelen taloudellista edistystä, ja myös sitä, että maalla on jatkuvasti haasteita, ei pelkästään maan sisäpuolella, Ajattelen kaikkia maita, jotka ovat kohtaamassa Euroopan talouskriisin ja maailmanlaisen talouskriisin, kuitenkin voimakkain eh, kimmokemaalle tulisi se, että se voisi liittyä Euroopan unioniin. Tämän vuonna, kuten aion joka vuosi, aion tarkastella erityisiä aiheita mietinnössä. Se, että puhuisin vain eh, yleisesti edistyskertomuksessa pyrin ajamaan maata eteenpäin tietyissä aiheissa. Esittelijä on, minä olen ollut useita kertoja maassa viime vuonna, olen aina eri, eri alojen ihmisiä, poliitikkoja, myöskin kansalaisyhteiskunnan ja akateemisen maailman edustajia, korruption torjunnan osalta on keskittynyt siihen hajauttamiseen, koulutukseen, vammaisten integrointiin yhteiskuntaan ja niin edelleen. Tämän vuoden mietinnössä käsittelen hajauttamista ja ehdottaisin valiokunnalle, parlamentille ja komissiolle, että keskivertäyksellä, että 9 prosenttia BKTstä budjetissa osoitettaisiin paikalliselle ja alueelliselle hallinnolle – ja haluaisin myöskin osoittaa kunnioitukseni YK kehitysohjelmalle UNDPlle, joka on tukenut maata tällä alueella. Ja kansalaisyhteiskunnan pyöreä pöytä, jossa on 30-40 riippumatta kansalaisyhteiskunnan järjestöjä mukana. Sen kun edistyskertomus tuli ulos ennen kuin kirjoitin oman mietinnökseni, niin tapasin heidät ja heidän kanssaan olen tehnyt eritäisiä esityksiä, jotka olen asettanut valiokunnan ja komission käsiteltäväksi, jossa puhutaan riippumattomasta moniarvoisesta yhteiskunnasta ja sen edistämisestä. On tärkeää, että tässä hyvin poliittisessa ympäristössä nämä järjestöt pystyvät säilyttämään riippumattomuutensa ja on tärkeää, että todetaan, että kansan, hallituksen työryhmissä on riippumattomasti riippumattomien kansalaisjärjestöjen edustajia, joita kuullaan myöskin lainsäädäntöesityksistä – ja näin pitäisi tapahtua edelleen. ja enemmän vedotaan myös siihen, että käytettäisiin välineitä, jotka koskevat rahoitusta, joka mahdollistaisi kansalaisyhteiskunnan järjestöjen paremmin osallistua rahoitukseen, jota on saatavissa komissiolta, ja että 15 prosenttia seuraavalla ohjelmakaudella varattaisiin tietystä ohjelmista tähän toimintaan. Ja myöskin vetoaisin kansalaisjärjestöihin itseensä, että ne osaltaan – edistäisivät parempia naapurussuhteita harttamalla yhteistyötä muiden kansalaistyöskunnan järjestöjen kanssa Kreikassa, Bulgariassa ja muualla. Ja lopuksi Viime vuonna meillä oli menettelytapa tarkistus ennen kuin otimme äänestyksen, eli että emme pelaa mitään peliä tässä valiokunnassa niin, että jotkut sanovat, että meidän pitäisi saada mahdollisimman moneen paikkaan entinen Jugoslavian Makedonian tasavalta ja käyttää, toisaalta käyttää sana Makedonia monessa, monessa paikassa, niin, että kumpikin osapuoli voittaa tietyissä kohdissa ja sitten kaikki ovat tyrrystyneet lopputuloksesta. Tämä ei heijastu hyvin ulospäin eikä se auta Kreikkaa ja maata löytämään ratkaisua. Siksi minä ehdottaisin, että me käytämme nimeä, joka on maa, nimi, jota on kunnioitettu entinen Jugoslavian Makedonian tasavalta. Ja tämä on mm, nimi, jota käytetään ja käytämme sanaa makedonialainen vain kerran tekstissä. Heijastelen sitä faktaa, että viime vuonna me kysymme Euroopan komissiota edistyskertomuksessaan, kuten YK, käyttämään tätä sanaa heijastelemaan äh, sitä, että maassa on eri kieliä, eri kulttuureja, niin, että kumpikin sana avatarissa yhden kerran ja kaikilla puolemme käytämme termiä maa, se, he. Se toimi hyvin vuonna. Ja pyytäisin, että tämä, tämä te toistamme tämä tänä vuonnakin vuokralaiset ystäväni Kirillov ja herra Kovacev. Heidän kanssaan on käynyt hyvin tiiviitä keskusteluja viime vuoden aikana ja nytkin. Minä olen ollut vaiti luonnoksessa asioista, jotka ovat tärkeitä, tietysti historiallisista tapahtumista ja julimisesta ja Bulgarian kansalaisista maassa. Katson, että asiat ovat tärkeitä. Tulee tekemään tarkoituksen, olen varma siitä. Sitten istumme yhdessä ja kun viime vuonna pyrimme löytämään reilun kompromissin ja pyrin etsimään hyvää ratkaisua teidän kanssanne, mutta uskon, kopaan takana, niin sanoa myöskin kreikkalaisille kollegoille, että Kreikan ulkoministeri on vastannut kolmikanta tapaamiseen, jotta komissio Fylä, jäsen Fylä ehdotti, että maa, Kreikka ja komissio jäsen Fylä tapaisivat nimikysymyksessä, eivät pyri ratkaisemaan sitä, löytämään rinnakkaista ratkaisua YK ohjella, mutta pyritäisiin tukemaan asiassa edistyksestä. Kreikka ulkoministeri on hyväksynyt tämän sillä edellytyksellä, että Kreikka uskoo, että voisi olla konkreettinen tulos näistä keskusteluista, joten kreikkalaiset kollegat, Rova Kopa, valiokunnassa pidän hyvänä tätä, että Kreikka on sitten tällaisen julkilausuminen, että meidän kaikki tulee toivoa, että tämä kolmikantaneuvottelu tulee johtamaan konkreettiseen tulokseen kohti kiistan ratkaisua. Puheenjohtaja, me kävimme juuri keskustelun Kroatiasta, jossa olen enemmistön kanssa yhtä mieltä siitä, että päivämäärää ei enää voida muuttaa. Ja mitä kollegat ovat sanoneet tässä huoneessa on se, että ei ole olemassa mitään vaihtoehtoista suunnitelmaa, eikä pitäisikään olla mitään vaihtoehtoista suunnitelmaa jos uskotaan näin Kroatian tapauksessa, pyydän, että uskotte näin myös tämän maan tapauksessa. Ei ole olemassa mitään vaihtoista suunnitelmaa. Asia on jäissä, se on ollut jäissä, ja jossakin vaiheessa se pitää vapauttaa. Meillä on nyt aito, todellinen mahdollisuus kesäkuuhun mennessä mahdollistaa se. Se on maan ja sen ihmisten etujen mukaista, myöskin meidän etujen mukaista Euroopan unionina, joten meidän pitäisi saada tämä muutos aikaan. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Howitz. niin, ensimmäisenä on herra Kukan. Thank you, Mr. Chairman. I... Kiitos puheenjohtaja, kiitos mietinnöstä. Haluaisin kiittää ja onnitella herra Hautia hänen henkilökohtaisesta sitoutumisestaan Makedonian liittymisprosessiin. Mietinnössä on otettu esille kaikki tärkeät kysymykset, Makedonian edistyskertomuksestaan. Maa on ollut tavallaan Euroopan yhdentymisen eturintamassa, mutta nyt se joutuu maksamaan tästä korkean hinnan, koska naapuritten kanssa on ratkaisemattomia kysymyksiä. Tämä ennennäkemätön tilanne on jatkunut jo usean vuoden ajan, ja se oikeastaan asettaa maan ja tavallaan alueenkin ja alueen lähentymisprosessin huonoon tilanteeseen. Ei tämä ole kovin hyvää EUn uskottavuuden kannalta tuolla alueella, vaikka viime vuosina on tehty paljon työtä, jotta päästäisiin tästä pattitilanteesta. Mietinnössä verotaan jälleen kerran neuvostoon, että neuvottelut aloitettaisiin mitä pikimitten, ja minä tuen tätä ajatusta. Tuen myös komissiolisen Fyylen aloitetta ja hänen epätavanomaista lähestymistapaansa liittymisprosessiin tarvitaan vuoropuhelua ja sen myötä saadaan paljon myönteisiä tuloksia. Mietinnössäkin kuitenkin todetaan, että siinä ei korvata suoraan liittymisneuvotteluja. Maa täytyy saada neuvotteluiden piiriin, jotta voitaisiin tukea demokratian siirtymistä ja uudistuksia. Laajentumis- agendalla meillä on hyviä välineitä tukiaksemme demokratisoitumista näissä maissa. Sitä olisi pitänyt jo käyttää tämäkin maan kohdalla. Tuen myös ajatusta sovittelumekanismista, kuten on aikaisemmissa mietinnössäkin esitetty. Toivottavasti Kreikan ja Makedonian kiista saada ratkaistua myönteisessä hengessä. Ja sitten vielä joku sana Makedonian sisäpolitiikan osalta. 2013 talousarvioäänestys ja sitten parlamentin tapahtumat sen jälkeen on johtanut myrskyisille vesille. On nähtävissä, että jos estetään institutionaalinen yhteistyö koko koalition ja opposition kesken, niin ehkä sieltä löytyy ratkaisu. Siksi haluan tukea kaikkea rakentavaa institutionaalista vuoropuhelua ja demokraattisen toimi, toimijoiden kunnollista osallistumista. Ehkä tähän voitaisiin ottaa kaikki puolueet mukaan. Muuten olen samaa mieltä mietinnön pääsisällön kanssa ja odotan mielenkiinnolla hyvää yhteistyötä herra Hautin kanssa, kun laadimme lopullista tekstiä mietinnöstä. Thank you. Miss Cornelissen. Herra Dolli. Cornelissen. Cornelissen. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluan alkuun kiittää edustaja Hauitia oikein hyvästä mietintöluonnoksesta. Mietinnössä on paljon sisältöä, josta mielellämme olemme samaa mieltä. Siitähän puhuttiin jo viime vuonna ja olisi hyvä, että todella saataisiin tällainen sovittelumekanismi käyttöön. Erityisesti kohta kaksi on hyvin muotoiltu. Oikeastaan haluaisin puuttua vain kahteen seikkaan. Ensinnäkin nimikysymys. Olimme jo valmistelleet tarkistustekstin, jossa toteaisimme, että komission jäsen Fyylen aloite on tervetullut niin, että tuettaisiin YK-prosessia myös pääministerien toimilla. On jo korkea aika, että komissio ottaa oikeanlaisen roolin niin, että se voi rakentavalla tavalla antaa panoksensa nimikysymyksen ratkaisuun. Nyt kuitenkin Frulle ei ole riittävästi tuettu. Kenties komissio tietää, mitkä seuraavat askeleet ovat tässä asiassa, jos todella näin on. Mielestämme Euroopan parlamentin pitäisi ilmaista selkeä sitoumus ratkaisun löytämiseksi. Meillä voi olla rakentava rooli, jos puhumme selkeästi. Me ehdotamme, että lisättäisiin seuraava muotoilu. Pitää nimiehdotusta äh, hyvänä, jota Kreikan hallitus on ehdottanut ja katsoo, että tämä on hyvä kompromissin perusta olettaen, että Makedonian äh, kieltä, kulttuuria ja muita asioita ei kyseenalaisteta. Tämä on oikeastaan ainut ratkaisun pohja ja minusta Euroopan parlamentin pitäisi tällaista ratkaisua tukea. Sitten toinen kysymys lyhykäisesti, nimittäin viisumit. Tässä on hieman epämääräinen lause, kun mainitaan, että romani kysymystä ei saada käyttää viisumitilanteen vaikeuttamiseen. Toistaiseksi ei ole minkäänlaista järjestysmenettelyä käynnissä tai käytössä. Kyllä tämä ongelma totta kai on moninainen. Täytyy toimia niin, että etnisillä vähemmistöillä olisi Serbiassa, Makedoniassa ja kaikissa muissakin maissa tulevaisuuden näkymät niin, että he eivät edes haluaisi pyytää turvapaikkaa. Samanaikaisesti on varmistettava, että ne, jotka ovat alttiita, haavoittuvaisia, että heitä ei syrjittäisi vielä enemmän niin, että heitä myös estettäisiin sitten lähtemästä maasta etnisen profiloinnin, viisumin myöntämisen, passin myöntämisen kautta ja niin edelleen. Tässäkin on työsarkaa. Kiitos, edustaja Hauit. Mr. Tanak, you have the floor. Herra Tanak, teidän vuoronne. Well, um, my congratulations. No, onnittelut minultakin Richard Howitille jälleen kerran erinomaisesta mietinnöstä. Kun ajatellaan tämä pitkälle venynyt asia Makedonian kohdalla ja sen matkaa kohti liittymistä. Kai kahdeksan vuotta on mennyt, ettei se ole saanut neuvotteluja käyntiin nimiasiassa. Mietintö vastaa edellisiä aika lailla. Makedonia kyllä uurastaa kovasti ja se pyrkii hyväksymään mahdollisimman pitkälle yhteisön säännöstyä maana ilman, että kuitenkaan voi muodollisesti lukuja ruveta käymään läpi. Saatiin sitten saattaa päätökseen. Totta kai Makedonian ykkösen horjunut viime aikoina, kun ehkä on ehkä Albanian taholtakin lausuttu ei kovin järkevästi liittyen Makedonian koskemattomuuteen. Totta kai se on huolestuttanut Makedonian hallitusta. Se oli aika valitettavaa. Joka tapauksessa minun ryhmäni tukee liittymisprosessia ja varsinkin olisi iloisia, jos neuvottelut voitaisiin käynnistää. Ei ole oikeastaan mitään perustelta edes enää niitä pantata. Makedonia on lähettänyt myönteisiä merkkejä EUn ja Naton jäsenyyden osalta, niin että voidaan saada vakautta maahan. Voidaan tunnustaa rajatkin. Toivottavasti tämä vuosi on nyt se vuosi, jolloin veto poistetaan neuvottelujen olettamisen osalta. Mr. Salavrakos. Herra Salavrakos. Kiitos puheenjohtaja. Henkilökohtaisesti minä olen Euroopan unionin laajentumisen puolesta, erityisesti Balkanilla. Uskon kuitenkin, että laajentumisen pitäisi vakiintua ja että mukana ei saa sitten ottaa kansan paikallisia ongelmia, joita vielä ratkaistuu. Tiedämme, että on olemassa kiistoja, jotka eivät koske pelkästään nimeä. Täällä puhutaan aina siitä, että vain nimen osalta olisi kiistoja. Pitää ymmärtää, että nimi on väline, joka johtaa esille muihin, muita kiisto, muiden kiistojen nousemiseen – tämän maan ja Kreikan välillä. Ja ne on jo kauan siitä lähtien, kun tämä valtio tunnustettiin. Kreikka on ottanut monia askelia taaksepäin, tehnyt monia myönnytyksiä. Varjoistelijoiden kanssa käytiin keskustelu ja siellä puhuttiin sitä, että mitä voida käyttää makedonialainen, macedonian – sanaa, mutta minä kuitenkin toivon, että otettaisiin sellaisia askeleita, jotka johtaisivat siitä päästäisiin lähemmäksi Kreikkaa ja muita maita. Ja sanoin tämän viime vuonnakin. Minä epäilen sitä, että tässä päästäisiin eteenpäin. Vuosi on kulunut eikä mitään tapahtunut. Nyt saan kuulla, että syys-lokakuussa kreikkalainen ulkoministeri pyysi tapaamista ja olisi ottanut ottaa yhteyttä vastuuhenkilöihin Skopjessa nimikysymyksessä ja vastaus silloin oli kielteinen. On siis vahinko, että esittelijä ottaa myönteisesti kantaa tähän kysymykseen ja sitten valittelee sitä, että nimikysymys on este. Nimikysymys ei ole se, mikä tässä on tärkeä. Kysymyksen takana on vaatimuksia, joita maa esittää. Minä tunnen paljon myötätuntoa maata kohtaan. Jos he ovat makedonialaisia, he ovat siis kreikkalaisia. Kyllähän me tunnemme kaikki tämän historian, makedonialaiset ovat kreikkalaisia. Mutta silloin minua tietysti häiritsee se, että on Aleksanteri Suuren patsas, ja se on Skopjessa. Minua häiritsee se, että sellainen patsas on, vaikka Aleksandrovskin patsas, siis kreikkalaisen, Aleksandrovskin patsas skopjessa, äh, heillä on eri, juuri eri, su, juuret eri suhteet, ja jos he nyt haluavat, että heillä on kreikkalaiset juuret, niin he voivat sanoa sen meille suoraan. Me, me sitten kreikkalaiset voimme nähdä heidät. Mutta jos he nyt epäilevät kreikkalais-makedonilaisia elementtejä. Meillä on ongelma. Ja epäilen, että kun pienet lapset usein ovat itsepäisiä, niin myös tämän maan osalta, se ollaan pitää kiinni jostakin, mikä ei ole historian mukaista, mikä johtaa kiistoihin, ei vain Kreikan, vaan myöskin Bulgarian kanssa, ja se merkitsee viime kädessä seuraavaa. Niin meidän pitäisi todellakin ottaa tämä huomioon. Ei ole olemassa mitään kiistaa, joka tulisi Kreikan puolelta. On kiistoja, Skopien, kiistoja Skopien järpäisyyttä, ja silloin ei saa ymmärtää tätä väärin. me teemme tässä nyt tällaisia hallitusten kannalta myönteisiä mietintöjä. Tämähän on myönteistä hallitsevan puolueen kannalta, tämä ei rakentavaa koska mehän voimme nähdä, että 24. joulukuuta tilanne muuttui sellaiseksi, että maa joutui suureen poliittiseen kriisiin erinäistä syistä, ja viime kädessä tulos oli seuraava. Kansainvälisten suhteiden edistymistä ei tapahdu lainkaan maassa, ei siellä päässä eteenpäin. Minusta seuraava asia olisi hyvä. Minusta EUn pitäisi lopultakin ymmärtää, missä ongelma on. Kreikan kanssa haluaisi elää näiden ihmisten kanssa yhdessä, mutta he ilmeisesti eivät halua sitä. On alueellisia aikomuksia, olemassa asianmukaisia julkilausumia, pitäisi tunnustaa kansainvälinen oikeus ja asia on sitten sillä selvä. Olen pahoin tiedon sanomaan näin paljon, tästä asiasta, mutta pitää todellakin ymmärtää, mitä tässä Balkanin maassa tapahtuu. Minulla on paljon myötätuntoa tätä maata kohtaan. Vielä kerran sitten asian tilanteeseen, tähän äh, nimikysymykseen. Tämän ei pitäisi olla mikään oma lukunsa, se pitäisi olla jossakin muualla. Täytyy olla äh, luku, jossa puhutaan hyvistä naapurisuhteista ja alueellisesta yhteistyöstä. Kiitos. Madame Neitz. Rova Neitz. Uh, Aivan lyhyesti kollegat. Haluan ensinnäkin onnitella edustaja Hauitia hänen mietinnöstään. Minusta se on mielenkiintoinen ja aika lailla kattava mietintö. Toiseksi ihan henkilökohtaisesti, mutta uskon, että myös ryhmän nimissä, vaikkakin olen juuri tällä hetkellä aika lailla yksinäinen. Minusta meidän pitäisi korostaa sitä, että avoin olevat kysymykset pitäisi voida ratkaista mahdollisimman pian. Näyttää siltä, että toisaalta kontaktit korkealla tasolla, joihin nyt on viitattu Makedonian ja Kreikan välillä, ovat ainakin valmisteilla ja samanaikaisesti molempien osapuolten kannat ovat tiukentuneet, niin kuin olemme kuulleet tässä keskustelussa Euroopan parlamentissa. Jos tällä tiellä jatketaan, niin tilanne vain pahenee. Makedonia pysyy eristettynä ja pysyy mahdollisten neuvottelujen eteisessä ja tilanne Makedoniassakin heikkenee. Sen takia korostaisinkin sitä, että pitäisi ponnistella tämän ongelman ratkaisemiseksi. Minä tulen maasta, jos olemme tottuneet neuvottelemaan keskenämme ja tiedämme myös, että joskus tällaiset tilanteet johtavat aivan naurettavinkin seuraamuksiin. Tässä tapauksessa kuitenkin ongelma pitäisi mahdollisimman nopeasti ratkaista. Meidän, meidän kaikkien pitäisi tehdä kaikkemme, jotta ratkaisu saadaan aikaiseksi. On toki mukavaa, että molemmat puolet viittaavat historiallisiin seikkoihin, jotka, jos nyt en aivan väärässä ole, ovat jo pari tuhatta, yli kaksi tuhatta vuotta vanhoja asioita. Toki tämä kaikki on kovin mielenkiintoista, mutta onko täysin mahdotonta, että kaksi erillistä maata tunnustaisivat sen, että oli merkkihenkilö, joka eli hetken aikaa, hän kuoli varsin nuorena, hän eli pari tuhatta vuotta sitten, ja henkilö kuuluu molempien maiden historiaan. Ei hän ole kummankaan maan yksityistä omaisuutta ja monopoliasemassa näin, vaan pitäisi toimia eurooppalaisessa hengessä ja pitäisi olla mahdollista sopia tällaisesta lähestymistavasta. Haluaisinkin vedota kaikkiin asianosaisiin niin, että löydettäisiin käytännön ratkaisu, eikä vain alkuperäisissä kannoissa otettaisiin vielä tiukempia kantoja. Bene, abbiamo concluso la lista degli... No niin, Nämä, nämä olivat esittelijät, varjoesittelijät. Täällä on pitkä luettelo halukkaista. Ensimmäisenä rouva Koppa, kaksi minuuttia per nuppi. Uh, first of all, I want to thank... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Haluan aluksi kiittää kollega Hauitia hänen tämän vuoden mietinnöstään. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan siitä, mikä on poliittinen ilmasto kyseisessä maassa. Kun maa on nyt taantuman kourassa, työttömyys pahenee, poliittinen kriisi on käynnissä. Me Euroopan unionissa ja Euroopan parlamentissa vain erityisesti olemme todistamassa ja seuraamme eh, tätä tilanteen kehittymistä. Meidän täytyy nostaa esille huoli viimeaikaisesta kehityksestä ja komission pitäisi myös valottaa sitä, että eh, mikä on tilanne nyt, kun kevään kertomusta esitellään. Minun henkilökohtainen näkemykseni on se, että meidän on oltava varovaisia omien kannanottojemme suhteen, suhteissamme maan hallitukseen ja toisaalta eri poliittisiin puolueisiin. Olisi vaarallista ottaa kantaa poliittisesti eh, suuntautuen. Usein parlamentti toimii tällä tavalla. Meidän todellakin pitäisi toimia puolueettomasti, olla välittäjänä niin, että löydetään ratkaisu. Me emme halua tyhjiä paikkoja parlamenttiin, mutta täytyy katsoa myös, mistä tämä johtuu. Minä vetoaisin, että ei tässä asettauduttaisi kummankaan osapuolen kannalle poliittisten seikkojen takia. No sitten tämä nimikysymys. Kollega Neits on aivan oikeassa. Historia kuuluu historian tutkijoille, mutta äh, politiikka kuuluu poliitikoille ja tästähän nyt puhutaan. Tässä poliittisessa ilmastossa, joka kyseisessä maassa on, niin nimikysymys ei varmastikaan ole prioriteetti. Kreikan aloite toi neuvotteluihin uutta virtaa. Ehdotus on edelleenkin käsittelyssä ja kreikkalaiset tukevat uusia aloitteita lähettilästä, joka kävi Skopiassa ja Kreikassa. Näin saisimme uusia ajatuksia, tuoreita ajatuksia. Myös komission jäsen Fyyle on tärkeässä roolissa. Euroopan unionilla on roolinsa tässä suhteessa. Vielä yksi kommentti. Keskustelumme Kroatiaan vahvisti näkemystäni siitä, että kahdenväliset kysymykset pitäisi mahdollisimman pikasti ratkaista, jopa ennen kuin neuvottelut varsinaisesti alkavat. Muutoin joudumme saman tilanteeseen kuin nytkin, eli löydät, etsitään mahdollista varasuunnitelmaa. Tämä pitäisi pitää poissa Kroatia-keskustelusta. you have the floor. Herra Kirilov, teidän vuoronne. Thank you, Chairman. Kiitos, puheenjohtaja. Minä sanoisin kyllä, että esittelee ei ole helppo homma. Hän totta kai tekee parhaansa, mutta ei ole helppo homma. Hän ottanutkin esille jotakin vakavia ongelmia ihan nopeasti. Vielä kerran. Bulgaria on ollut odottamassa hyvin kärsivällisesti Tietään, että ei ole kyse pelkästään nimestä. Siellä kun on nyt kansallismielisyys nostamassa vähän enemmän päätään naapureiden suunnalta, ei ole pelkästään historiallisten tekijöiden 2000 vuotta vanhojen tekijöiden manipuloinnista, vaan nykypäiväkin manipuloinnista. Me olemme esittäneet, se on myös tekstissäkin, toivottavasti Hauit tarttuu tähän. No, ei historiasta kannata taistella. Ehkä voidaan yhdessä sitten juhlia joitakin historiallisia päivämääriä. Viime vuoden huhtikuussa lähettiläämme meni osoittamaan kunnioitustaan vapaustaistelijoillemme silloin, kun taisteltiin Turkin miehitysvaltaa vastaan. Hänen kippunsa käytiin. Häntä pahoinpideltiin. Poliisi ei ole vielä pystynyt selvittämään, ja kun on kyse naapurimaan lähettilästä sentään kyse, jota pahoinpideltiin, eikä vielä tehdä yhtikäs mitään niin, niin siksi niin ei yhdessä enää mitään juhlitakaan. Enemmän pitäisi painostaakin, painottaa pyrkimyksiä todellakin luomaan hyvät naapuruussuhteet Kreikan ja Bulgariankin kesken. Nimittäin kun näin ei ole, niin ei mitään saada aikaan. Nyt on sovittu, että aloitetaan neuvottelut me olemme jo työryhmissä aloittaneetkin. Ja tämä voisi muuttaa suuntaa, jos saadaan tuloksia, eikä pelkästään vain anneta vaikutelmaa siitä. Nimittäin kun katsotaanpa nyt, miten on aikaisemminkin saattanut käydä. Eli totta kai meidän täytyy pyrkiä auttamaan, ei panna kapuloita rattaisiin. Mutta meidän täytyy luoda selvät edellytykset, todeta mitkä ne ovat, ilman edellytyksiä tuskin voidaan saada aikaan hyviä naapurisuhteita. Ja ihan yksi kysymys vielä. Tässä on jotain tekstiä. Laajentumattomuuden kustannuksista. tarvitaan käsitystä siitä, mitä se tarkoittaa ja sitten mitä tulee viime tapahtumien, niin oppositio on toiminut parmissa. Minä olen kuullut myös ainakin Karviltilta, että opposition edustajia jopa poliisiauto. Pitääkö paikkansa? Благодаря ви много, господин председател. Благодаря на господин Ховит. Kiitos, herra Havit. Kiitos esityksestänne. Toivon, että saadaan aikaan kompromissi niin, että kaikki voivat tukea mietintöänne. Mä uskon, että me kaikki täällä tuemme Euroopan eurooppalaista integraatiota entisyyksellä Jugoslavian Makedonian tasavallan tapauksessa, mutta paras tapa ei ole kuitenkaan vajeta ongelmista. Ne täytyy ottaa erityisesti esille, ennen kaikkea ne, jotka ovat erityisen tärkeitä. Viittaan tässä naapurisuhteisiin. Ongelma ei liity historiaan, vaan Makedonian kansalaisten syrjintään, jotka haluavat pitää kiinni kansallisuudestaan ennen, kaikkea, kun on kysymys sitä, että he haluavat pitää kiinni bulgarialaisuudestaan. Ja minä olen tavannut makedonialaisyhteisön, jotta he ymmärtävät tai haluan tietävät vaikka tietoisia näistä ongelmista, olisi vedota skopien, että se ottaisi yhteyttä, tapaisi bulgarialaisia edustajia niin, että olisi säännöllisiä yhteyksiä, jotta he voisivat oppia olemassa olevista ongelmista ja saada tietoa niistä. Nyt haluaisin puhua niin sanotusta lain, siitä laista, joka liittyy arkistojen avaamiseen. Tiedän, että tässä on pyritty saattamaan huonoon valoon tiettyjä henkilöitä, mikä liittyy pitkälti aiempiin yrityksiin Keski- Itä-Euroopassa, kun on taisteltu kommunistisen kauden perintöä vastaan. Niin en nyt aio toistaa sitä, mitä kollegat ovat todenneet ongelmista. Voitte hyvin olla tietoisia faktoista. Me voimme nähdä, mitä tapahtuu parlamentissa ja miten oppositiojohtajat käytännössä heittiin ulos parlamentista. Ilmaisuvapaus on avainkysymys. Vain pari päivää sitten saatoimme kuulla, että Makedonia vain osittain maa. Meidän pitää siis kiinnittää huomiomme pääongelmiin. Herra Ankurakis. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin sanoisin esittelijälle, että olen aivan samaa mieltä. Hän sanoo kohdassa 27. Eli hän on huolissaan työttömyydestä tuossa maassa. Mutta sanoisin kuitenkin, että tämä ongelma liittyy myös kapitalistisen kriisin syventymiseen. Se on olemassa tavallaan myös EU-ssa ja Tämä koskee myös Fyromin liittymistä EU-hun. Se oikeastaan vain pahentaa kriisiä ja työttömyyttä tuossa maassa. Sanoisin herra Rutsekillekin yhden asian. Sanoisin hänelle, että menkääpä katsomaan hänen maamiehiään niin, että salalla eurolla pitäisi elää usean vuoden ajan jopa. Portugalissa, Espanjassa tai eh, ei Kreikassa, ei näin ole, koska me olemme tehneet uudistuksia ja rahaa on mennyt ja työttömyys on korkealla. No sitten vielä tästä mietinnöstä muutama sana. Ensinnäkin onnittelut herra Hautille, koska, koska hän tarkastelee myös työttömyyttä, mutta ratkaisut eivät ole mitään todellisia ratkaisuja, ei niitä työmarkkinaosapuolten kesken ratkaista, vaan niin, että saada kasvua aikaan. Jos ei ole kasvua, ei näitä ratkaista. Sitä paitsi tämän vuoden kertomuksessa mietinnössä ette edes kerro, mikä olisi tuon maan kehitysmalli, miten ongelmat ratkaistaisiin. Sitten yleisemmin toteaisin, en pelkästään mietintöön liittyen, vaan ylipäätään kun puhutaan tästä mietinnöstä, niin vietataan vanhoihin mietintöihin myös. Sitten kohta kymmenen tämä mekanismi, varmasti johtaa siihen, että tässä ollaan riippuvaisia naapurimaistakin, kuten puheenjohtaja totesi. Jos tulee bussiin, niin sitten voi panna ovet kiinni ja sitä muita nousemasta bussiin. Ja, ja sitten täytyy tietää, miten ratkaista nämä ongelmat. Kansainvälisen oikeuden, YK on, vai vahvimman oikeuden pohjalta. Ja sitten kohdassa 10 on otettu nimenomaan tämä vahvimman oikeus käyttöön se vaikuttaa naapurimaihin, kuten Kreikkaankin, mutta ei tässä ole kuitenkaan mitään vastausta tarjolla. Nimittäin kun ajatellaan Amerikalle ponnistuksia, niin ei ole saatu aikaan mitään. Ja miten fyylätään sitten, mitä uutta voi tuoda? Thank you. Kiitos. Rova Janaku. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää sydämellistä Hauitia mietinnöstä, mutta tietenkin tämä on mietintö, joka poikkeaa voimakkaasti viime vuodesta. Nyt on vain 24 kohtaa, viime vuonna niitä oli yli 60, mikä ei sen ole huono asia. Mutta pari asiaa on jäänyt pois, jotka liittyvät maan sisäiseen tilanteeseen ei puhuta erityisesti siitä, mitä 24. joulukuuta tapahtui, mikä oli hyvin vakavaa. Ja vielä kerran täällä puhutaan, että nimikysymyksen osalta se, että kysymysmielessä ei ole kuinkaan nimikysymys, se on aivan muista asioista, jotka johtavat ongelmiin. Tämä yritys eh, lykätä nykypäivän ongelmat antiikkiin – ja että pyritään samaan aikaan identiteetti, jota olemassa. Kreikka on ottanut tiettyjä askelia viime aikoina. Ulkoministerihän on lähettänyt kirjeen virkatoverilleen tuossa maassa ja on pyydetty, että saataisiin aikaan yhteisymmärryspöytäkirja ja käynnistettäisiin menettely. Menettely voisi johtaa siihen, että ongelma ratkaistaisiin. Ja tämä asia oli jo esillä siis. Menettely on siis käynnissä YK puitteissa. Kysymys oli mistään kahdenvälisestä ongelmasta. Ongelma, joka liittyy Fyromiin, on kansainvälinen ongelma. Ei se ole mikään kahdenvälinen ongelma. Siksi YK käsittelee sitä. Ja itse asiassa ollaan aika pettyneitä siihen, mitä on tapahtunut. Nyt maassa investoidaan väärään identiteettiin ja tällaisen antiikkiseen lähestymistapaan, mutta toisaalta tämä on aika ikävä, jos välittää viestejä ihmisille, joita ei voida ylipäätään pitää yllä. Me olemme siis tekemisissä myöskin ongelmien kanssa, jotka liittyvät toiseen maailmansotaan ja operaatioihin, joiden kautta pyrittiin vaikuttamaan Kreikkaan. Jos hallitseva puolue maassa on nimeltään Vapaa Makedonia. Ja kartalla on Thessaloniki Makedonian pääkaupunkina ja sehän on Kreikassa. Se on, se, anteeksi nyt vain, se on äh, jotain, mitä voidaan hyväksyä. Mä en haluakaan minusta, että löytää mitään ratkaisuja, siihen omat syynsä. Mr. Posselt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zwei... Kiitos puheenjohtaja. Kaksi asiaa. Ensinnäkin minä tuen massiivisesti hyvin järkevää mietintöä, jonka kollega Hauit on tehnyt. Hän todella on pyrkinyt siihen, että vaikea sisäpoliittinenkin tilanne Makedoniassa tulisi objektiivisen arvion kohteeksi, niin kuin herra komissiosen Fyle tekee. Haluan sanoa kaikille osapuolille Makedoniassa, sanon myöskin Makedonian että heidän ottaa esimerkikseen naapurimaat, jotka ovat siksi pääsee pitemmälle tiellään kohti EUta, että oppositio on hyväksynyt sen, että enemmistöllä on enemmistö ja että vaalikauden loppuun saakka on odotettava ja ovat hyväksyneet sen. Ja haluamme sanoa myöskin enemmistölle sen, että sen tulee kunnioittaa sitä, että vähemmistöllä on vähemmistön oikeudet. Tämä suuressa määrin toimii Makedonissa paremmin kuin miltä näyttäisi, mutta puolueiden tulisi lopettaa tällaiset toimet Meillähän on ollut Saksassa suuri sosialisti Herbert Wehner, joka silloin kun minun puolueeni jätti liittopäivät muutamaksi tunneksi, sanoi, että se, joka lähtee ulos, on myöskin palattava sisään. Ja sanoisin tämän myöskin tämän päivän Makedonian oppositiolle. Boikotti ei ole mikään ratkaisupuolue, on harjoittava yhteistyötä. Toinen asia, tämän sanoi sitten kollega Jana Kuule nyt selvästi. Meidän tulisi lopettaa tällaisten äh, kumitusten maalaaminen seinälle. Makedonia muutti perustuslakiaan ja perustuslakiin on kirjoitettu, että ei ole olemassa mitään aluevaatimuksia naapurimaille. Jos niitä olisi, se olisi aivan järjetöntä ajatella, mikä suuruinen maa on kysymyksessä, mutta maa on muuttanut perustuslakiaan. Ja per, tämän sopimuksen osahan oli myös, että nimikysymys ratkaistaan. Makedonalaiset muuttivat vaakunan, kansallislaulun, perustuslain ja nyt edelleenkin, noin vielä 20 jälkeen, vuoden jälkeen, edelleen on jarrutusvälineenä tämä niin nimikysymys. Minä tuen komission sen Fylen mallia. Neuvottelut pitää aloittaa. Ne kestävät joka tapauksessa 80 vuotta. Silloin on riittävästi aikaa ratkaista mahdolliset ongelmat. Mutta se, että nyt tätä käytetään jarruttamisen, jolla estetään neuvottelujen käynnistyminen, on minusta sellaista, mitä ei voida hyväksyä. Thank you, Mr. Post. Kiitos, herra Posselt. Seuraavaksi komission puolesta herra David Callan. Thank you. Kiitos. Thank you very much, uh, Mr. President. Um... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Palaisin vielä joulukuisiin neuvoston päätelmiin ovat hyvin tärkeitä Fyromin kohdalla. Siinä suunnata katseet tulevaisuuteen, eikä välttämättä vertailla vain edellisiin vuosiin. Päätelmien jälkeen komissio onkin välittömästi aloittanut valmistelutyönsä keväistä kertomusta varten. Neuvostohan sitä peräänkuulutti. Siinä tutustutaan kolmeen asiaan ennen kaikkea painopistealueiden täytäntöönpanoon, korkeatason neuvotteluissa hyvät naapurussuhteet ja sitten toimet nimikiistan ratkaisemiseksi. Kuten tiedätte, aika on vähän, aikomuksemme on, tai ainakin toivomme, että voimme hyväksyä kertomuksen huhtikuun nurkilla. Eli on tärkeää, että nyt heti ryhdytään toimiin. Näiltä osin komission jäsen Fyyle onkin ollut yhteydessä kaikkiin osapuoliin, lähettänyt eri määrän kirjeitä yhteydenpidon nimissä ollut tapaamisissa kahdenkeskisesti ja kolmenkeskisestikin. Tässä nyt tärkeää mielestäni on se, että tapaamisessa tarvitaan sisältöä, täytyy suunnata kohti tuloksia. Meidän on otettava huomioon myös kehityskulku näissä jatkuvissa tapaamisissa. Ja kuten totesin, että saadaan kunnollisia tuloksia aikaan. Tätä tarkastellaan aikanaan. Muutama sana vielä poliittisesta kriisistä, joka, jota olemme seuranneet hyvin tarkkaan. Kun ajatellaan näitä tapahtumia 24. päivä joulukuuta, ne ovat huolestuttavia. Pääjohtajamme kävi viime viikolla maassa. Tämä liittyy meidän vakituisen yhteydenpitoamme keväiseen kertomuksen laatimiseksi. Hän tapasi myös eri osapuolia keskustellakseen kriisistä ja niin, että päästäisiin myös umpikujasta pois. EUlla on oma edustustonsa ja Yhdysvaltain lähettiläs myös on vedonnut EUn rinnalla kaikkiin instituutioihin demokraattisiin arvoihin ja menettelyihin, joihin parlamentti perustuu. Siellä on myös vedottu oppositiopuolueisiin, että ne palaisivat parlamenttiin. Eli seuraamme hyvin tarkkaan tilannetta. Komission jäsenkin seuraa tilannetta tarkkaan. Hänellähän on korkean tason liittymisvuoropuhelussa mahdollisuus käydä pian Skopjessa ja me olemme jo käynnistäneet työn kevään kertomuksen tiimalta. Skopien viranomaisista voidaan sanoa, että hekin ovat ryhtyneet useisiin toimenpiteisiin kaikilla alueilla. Tällä haavaa varapuheenjohtaja Papotski pääministeri tapahtaa myös komission jäsenen Fyylen keskustellakseen hallituksen toimista. Me seuraamme tarkkaan tilannetta näiltä osin, ja kuten totesin, aika pian palaamme Skopien. Kiitoksia. Mr. Salafrakos. Herra Salafrakos, onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Θα Voisin vielä kerran, voisin vielä kerran sanoa jotakin. Kreikkahan oli yksi niistä kymmenestä Euroopan jäsenvaltiosta, joka ei sen mitään vastalauseita EUn laajentumiselle. Nyt meitä on 27 ja lisää on tulossa. Ja toinen asia on kaksi hallitusta, jossa ollut Kreikassa, jossa on ollut eri puolueita hallituksessa, mutta Skopjessa meillä on perustamista lähtien ollut aina sama kokoonpano. Kreikassa on tapahtunut muutoksia. Ja sitten kolmas asia. Kreikka ei ole mitään uhkailuja Skopjen suuntaan. Ja on todella tärkeää, että ihmiset ymmärtävät tämän Kreikalla on monia vakavia ongelmia. Ja siksi asiasta on puhuttava. Mutta tämä kirja pitäisi osoittaa Skopjelle. Ei tämä mikä työjärjestö puheenvuoro ollut. No niin. Herra Howitt, voitte päättää keskustelun. Lyhyesti pyydän. Mahdollisimman lyhyesti. Olen pannut tarkkaan merkille ja ylös kaikki kommentit. Kukan, Cornelissen, Janaku ja Posselt. Totta kai mietinnössämme on sanottava jotakin poliittisten puolueiden välisistä ongelmista. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kommenteista tässä asiassa. 24. joulukuuta tietenkin en, ennen sitä teksti laadittiin, joten sen takia näistä tapauksista ei mitään teksteissä vielä ollut. Mutta Euroopan unioni ja Skopienissa oleva Yhdysvaltain suurlähetystö ovat kuitenkin sopineet yhteisestä lähestymistavasta ja lausunnosta. Kenties tätä voitaisiin käyttää lähtökohtana. Connellisenin kommentti siitä, että konkreettisesti pitäisi mm, todeta asioita konkreettisemmin – tässä on aika lailla epäselviä tilanteita ja ihmisiä täytyy taivutella sille kannalle, että olisi hyvä päästä yhteisymmärrykseen parlamentin tekstistä. Minua täytyy kyllä vielä myös taivutella tälle samalle kannalle. Sitten viisumikysymys ja minun viittaukseni tähän. Kun sitten luin joulun jälkeen tämän tekstin, niin kyllä siinä hieman epäselvyyttä on. Tarkoitus kuitenkin on se, että tätä aihetta voitaisiin väärinkäyttää maassa niin, että sitten syrjittäisiin romaneja. Sitä voidaan käyttää myös maan ulkopuolella väärin. Tavallaan niin, että asetetaan vääränlaisia ehtoja matkustamiselle. Tästä olen samaa mieltä. Pitää vain löytää oikeanlainen sanamuoto. Kiitos edustaja Sanokille siitä, mitä hän totesi, erityisesti kommenteista Albanian liittyen. Jotkut sanovat, että kyllä se maa nyt voi pysyä aivan omalla paikallaan ja mikään ei tule muuttumaan. Albanian kommentit kuitenkin osoittavat, että ei tämä pidä paikkaansa. Jos me haluamme jatkaa tiellä kohti rauhaa ja demokratiaa niin, että kaikki aluemaat huomioidaan, niin tätäkään maata ei voida jättää ulkopuolelle, joten olen Tsanakin kanssa samaa mieltä. Sitten Salavrakosille. Hän totesi, että hän tuntee sympatiaa maata kohtaan – ja tukee henkilökohtaista laajentumista. Tehdään yhteistyötä niin, että tämä sitten heijastuu myös hyvänä tekstis, tekstinä. Jos sanotte tämän todellakin hyvässä uskossa, niin, niin kuin uskon ja haluan uskoa, niin tehkäämme työtä niin, että saamme oikeanlaisen tekstin. Minä olen jo todennut, että viime vuonna on otettu selkeitä askeleita eteenpäin. Ei tämä ole mikään uusi asia, on meillä tekstejä jo ennestäänkin. Mutta ei kyse ole pelkästään siitä, että, että kyse olisi viime vuoden edistyksestä. En ole teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että mitään ei olisi tapahtunut ja edistystä ei olisi tapahtunut. Sitten edustaja Neits. Voipa olla, että olette siellä yksin, mutta täytyy varmistaa, että kyseistä maata ei jätetä yksin, joten kyllä teidän kommenttinne oli hyödyllinen. Edustaja Kopalle. Iridenta määritellään sellaiseksi alueeksi, eh, joka kuuluu tiettyyn maahan, mutta kuitenkin poliittisesti vaikutukset heijastuvat toisenkin maahan. Mikä vika siinä olisi, eh, jos kahdella maalla on yhteistä historiikkia, yhteistä perintöä? Kenties ei ollut aikomuksenne todeta aivan tähän suuntaan, mutta Monet teidän kommenteista ne olivat tervetulleita ja aina mielelläni teen läheistä yhteistyötä kanssanne. Te olette eh, kovasti arvostamani kollega ja ystävä. Sitten edustaja Kirjoloville. Yhteiset tapahtumat, kyllä. Sama Kovaceville. Olemme samaa mieltä tästä. Mitkä tapahtumat ja milloin? Vuoropuhelu on aika lailla tuskallistakin näistä asioista. Kyllä se kuitenkin mahdollista on. Vuoropuhelu on käynnissä ja jos voin teitä auttaa tässä niin, että löydettäisiin oikea tie, niin totta kai teen parhaani. On hyvä, että työryhmä on saatu perustetuksi ja sitten oppositiojäsenten pidätykset. En usko, että tämä äh, sitaatti pitää paikkansa, mutta kyllä protesteissa, mielenosoituksissa pidätyksiä on tapahtunut, eli Tämä varmaankin pitää paikkansa. Kovaceville vuoropuhelusitoumukset täytyy vielä uudelleen muotoilla kollegoiden kanssa yhteistyössä niin, että otetaan nämä huolet huomioon. Viime vuonna olin tässä tarkkana. Täytyy toimia avoimuuden hengessä, seurattavuuden hengessä – mutta täytyy ryhtyä toimiin niin, että ei toimita puoluesidonnaisesti tai partisan tavalla, vaan todellakin täytyy toimia objektiivisesti. Ja varmasti olette tästä samaa mieltä. Anku Raakkisille talousmallin suhteen olen kuullut Ruotsin ja Ison-Britannian investoinnista kyseisessä maassa. Siellä on tuotantokapasiteettia. Äh, matkailua on äh, syytä kehittää, siellä on kapasiteettia, mutta ei ole juurikaan tehty työtä riittävästi. Ja ruokaakin varmasti voisi maistella enemmän, se on todella herkullista. On hyvin vaikeaa saada nämä hallinnon väliset keskustelut käy, käyntiin, mutta kyllä Tämäkin täytyisi saada liikahtamaan eteenpäin. Sen jälkeen sitten kahville. Ja Posseltille jo totesinkin jotakin, jos vielä loppukommentti puheenjohtaja, niin kuin sanoin, kaksi poliittista puoluetta, pääpuoluetta käyvät vuoropuhelua ja on hyvä tietää tämä. Tämä osoittaa sen, että ongelmat voidaan todella ratkaista. No sitten tiedot Kreikasta, joihin myös Cornelissen viittasi. Näyttää siltä, että kolmikantaneuvotteluja komission sen Fyylen ja kyseisen maan kanssa ei ole torjuttu ajatuksena, vaan on haluttu, että tässä Yhdysvallat ottaisi myös jonkinlaisen roolin. Tapaamisia ei vastusteta, kunhan valmistelu tehdään hyvin ja huolet otetaan huomioon. Ei tämä ole kieltäytyminen tai torjuminen. Me jatkamme, koska haluamme, että tämä ongelma ratkaistaan ja ilmaistaan toive, jotta saataisiin lisää aloitteita eri osapuolilta. Ja me uskomme siihen, että ongelma saadaan ratkaistuksi. Totta kai eroavaisuuksia on, niitä en aliarvioi, mutta se mistä me äänestämme oman tekstimme kautta, niin sehän on nimenomaan yksi tällaisista aloitteista, jossa tässä, joita tässä peräänkuulutetaan. Me haluamme, että neuvottelut avataan ja vetoan kollegoihin kautta poliittisen kentän, jotta he yhtyisivät minun näkemykseeni, jotta tämä todella toteutuisi. Thank you. Deadline for amendments. Tarkistusten jättämisaika on 28. päivä tammikuuta kello 18. Next point. Seuraava kohta. Kahdeskymmenes kahdeksas, kyllä. Kahdeksas. Kahdeskymmenes kahdeksas. Sori. Selvä. Seuraava kohta 12. Serbia koskeva vuoden 2012 edistyskertomus. Jelko Katsin on esittelijänä tässä. Tämä on toinen keskustelu mietintöluonnoksesta. Tämä esiteltiin kolmas päivä joulukuuta valiokunnalle tarkistusten jättämisen määräaika oli tämä kuun yhdeksäs päivä. Kaikkiaan on tullut 190 tarkistusta. Ääneen pääsee heti ensikättelyssä esittelee herra Katsin. Grazie, presidente. Thank you, Chair, dear colleagues. Kiitos. Puheenjohtaja, kiitos. Hyvät kollegat, komission edustajat, haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja muitakin rakentavista, järkevistä tarkistuksista mietintöluonnoksi. Voin ilokseni kertoa, että pääosa noudattaa alkuperäistä luonnosta, niin kaikki ryhmät ovat tärkeimmistä kysymyksistä ja poliittisesta viestistä samaa mieltä. Sen lähetämme nyt Belgradin kumppaneillemme. Ennen kaikkea haluaisin kiittää kansanpuolueen tarkistuksen liittyen Voivodinaan ja tarkistuksista, jotka liittyvät ympäristöhaasteisiin. Nämä ovat vihreältä. Edelleen työstämme kompromisseja, joiden pitäisi olla torstaihin mennessä jo valmiina. Sitten mitä tulee Kosovo-kysymykseen, joka on tärkeässä asemassa, niin jonkun verran liikahdettu eteenpäin sitten joulukuun kolmannen päivän. Serbian pääministeri Tadžić on käynyt korkeatason neuvotteluja Tadžin kanssa myös esimerkiksi viime viikolla. Vaikkakin on paljon avoimia kysymyksiä, niin Serbia on kuitenkin merkittävällä tavalla päässyt eteenpäin Kosovo-suhteissaan. Tämä totesin eilenkin, kun Turkista puhumme. IPM-sopimus on nyt saatu aikaan ja se koskee varmasti kaikkia muitakin ongelmia. En, sitä kuinkin sujuvasti neuvottelut ovat edenneet. Edelleen avoimena on Pohjois-Kosovon tilanne. Päätöslauselmaesityksessä puututaan tähänkin yksityiskohtaisesti. Teemme selväksi, että Kosovon jakaminen etnisesti ei tule kysymykseen. Näitä osin minä haluaisin osoittaa, miten kiitollinen olen vuoropuhelun aloittamisesta Pristinassa 12. päivä tammikuuta. Kosovo on tähän pyrkinyt jo pitkän aikaa. Keskusteluissa nimenomaan puututaan vähemmistöjen oikeuksiin ja siinä korotetaan myös Serbian lähentymistä EU-hun, tai ajatellen koko aluettakin näiltä osin olen samaa mieltä herra Posseltin tulkinnan kanssa, kun hän tässä puhui myös päätöslausumaesityksestä niin, että otetaan esille myönteiset saavutukset. Mielestäni se on järkevää. Mitä tulee sitten vapausarmeijan muistomerkkiin eri alueilla, niin toteaisin, että tämä on Serbian sisäinen asia. Totta kai sillä on kahdenkeskisiin suhteisiin vaikutusta. Voin todeta, että mitään tapahtumia ei syntynyt, kun muistomerkki siirrettiin sunnuntaina – aamulla. Kuitenkin vetoaisin kaikkiin osapuolin, että vuoropuhelu jatkettaisiin kaikista kysymyksistä. Albaanialainen osa pitäisi paremmin integroida Serbiaan ja Belgarin pitäisi jos ojentaa käteensä heille, mutta Albaanin johtajan pitäisi myös tehdä oma osuutensa. Valitettavasti, jos ajatellaan hautakivienkin häpäisemistä, niin sellaista on nähty myös esimerkiksi viime sunnuntaina. Minä tuomitsen tällaisen väkivallan ja toivottavasti Kosovon viranomaiset estävät tämänlaisen toiminnan. Syylliset on löydettävä ja asetettava oikeuden eteen, jos ajatellaan pyhien paikkojen kunnioittamista, se on hyvin tärkeää ja kansalaisyhteiskunnassa olennaista. Minä kehotan kaikkiin johtajiin, että sopivat avoimista kysymyksistä vuoropuhelun kautta niin, että oikeuksia kunnioitetaan kaikkien kohdalla. Tämä on tehtävä myös nuorten sukupolvien ja Eurooppa-näkymien hyväksi. Olen myös kiitollinen pääministereiden tapaamisesta Kroatiassa ja Serbi, Serbian Kroatian pääministerin tapaamisesta, Milanon Sitsen Taticin tapaamisesta 16. päivä tammikuuta. Nämä suhteet ovat erittäin tärkeitä koko alueen kannalta. Ja myös ajatellaan taloudellista ja poliittista potentiaalia. Toisaalta korruptiotaistelu on nyt siirtymässä toiseen vaiheeseen. Me olemme kiitollisia presidentin ponnisteluista ja näin on pystytty myös torjumaan korruptiota. Meidän on oltava kiitollisia tästä kehityskulusta, mutta siellä pitäisi vielä vahvistaa ponnisteluja kun ajatellaan tätä järjestelmällistä korruptiota, eli julkisia yrityksiä, niitä on hoidettu kovin huonosti poliittisten puolueiden voimien. Yhtä lailla korruption torjunta ei pidä pelkästään julkisten lausuntojen pohjalta viedä eteenpäin. Tämä vie pohjaa oikeusvaltioperiaatteelta. Yhtä lailla tärkeää on riippumattomia sääntelyelimien toiminta, jos ajatellaan esimerkiksi tilintarkastustoimintaa, ja siellä tarvitaan voimavaroja kaikin tavoin. Vain riippumattomat ja vahvat elimet pystyvät torjumaan korruptiota kestävältä ja pysyvältä pohjalta. Haluaisin myös ottaa esille Serbian talouden kurjan tilan. Siellä on työttömyyttä noin 27 prosentin verran, köyhyys lisääntyy kuitenkin Uusia investointeja tarvitaan, mutta on aika epävarmaa, ruvetaanko sinne sijoittamaan niin kauan, kun siellä on niin paljon epävarmuutta vallalla. kosovo kysymys täytyy ratkaista ja poistaa päiväjärjestyksestä. Nyt tässä täytyy käsikädessä rakentaa riippumattomia instituutioita, ja saada aikaan myös ammattimainen oikeuslaitos. Kolmikuudessa komissio aikoo raportoida Serbian esityksestä neuvostolle niin, että onko täytetty edellytykset, kuten joulukuussa edellytetty. Varmasti Serbia tässä toimii vastuun, vastuun kantaen. Ja haluan kysyä ratkaista niin, että neuvosto voi sitten aikanaan myös asettaa päivämäärän liittymisneuvottelujen aloittamiseksi. Odotan mielenkiinnolla tätä hetkiä, jolloin Serbia viimein liittyy EU-hun. Olen valmis käymään nyt toisen keskustelun mietinnöstä. Kiitos. Thank you, Mr. Kachin. Kiitos, herra Katsin. Schöflin. The rapporteur. Varjoesittelijä kansanpuolueesta, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Onnitteluni Jelko Katsinille. Mietinnöstä on hyvä. Ja se tavallaan on kunnianosoitus mietinnölle, että siihen tehtiin 190 miet- tarkistusta, ja kuten hän sanoi monet, niin sitä ovat itse mietinnön kanssa sopusoinnussa. En tajua tarttua kummin äh, näihin kysymyksiin, joita oli esille, jotka herra Katsin otti esille omassa puheenvuorossaan. Monet asiat on esille aiemmissakin keskusteluissa. Esitän kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin on syytä ottaa mukaan ajatus, jonka herra Howitt esitti. Valitettavasti hän on poistunut salista. Mielenkiintoinen ajatus siitä, että jokaisen maan tulisi jättää sivuun osa BKTstään paikallista ja aluehallintoa varten. Se on asia, jota syytä miettiä eh, nimenomaan ehkä tämän vuoden mietinnössä, ja se olisi tärkeää viitata, että ajattelee tulevaisuutta. Toiseksi asia, jonka otin esille aiemmassa keskustelussa, on ongelma, joka liittyy Servian perustuslakiin, joka edelleenkin julistaa, että Kosovo on olennainen osa Serbian aluetta. Tämän täytyy muuttua. Tämä ei voi jatkua. Koska niin pitkään kuin me hyväksymme sen, me hyväksymme myös sen, että on olemassa jonkinlainen oikeudellinen kiista, ja, joka vaikuttaa mahdollisesti myöskin Serbia tulevaan liittymiseen. Serbia ja Kosovo ei ole ongelma, joka tulisi katoamaan. Vaikka kaikki muu sovitettaisiin vaikka tulisi rauha ja kaikki rakastaisivat toisia, olisivat solidaarisia keskenään. Tosiasia on, että Serbia jatkuu, jatkaa toimintaansa tällaisena kaksosvaltiona suhteessa Kosovoon, koska siellä on serbialaista väestöä, ja tämä vaikuttaa siis siihen, mitkä ovat suhteet maiden välillä serbialainen yhteisö Kosovossa liian suuri, jotta tällainen tilanne muuttuisi. Tämä on asia, jota on syytä pohtia tarkkaan. Serbit Kosovossa eivät ole antaneet suostumustaan sille, että heistä tulisi Kosovon kansalaisia. Prosessi, jossa heidät osoitetaan Kosovon kansalaisiksi, riittyy rajojen vakauteen. Minä olen tämän takana hyvin pitkälle, tämä on tuettava, mutta meidän pitää ymmärtää myöskin seuraukset, jotka tällä on Kosovon sisäiselle vakaudelle ja suhteelle Serbiaan. Tämän asiat tulevat vaikuttamaan toisiinsa. Aiemmassa keskustelussa Routsek syytti minua pessimismistä. Olen ehkä pessimisti siksi, että olen unkarilainen, en ole, minä olen realisti. Ja tässä yhteydessä minä haluaisin katsoa toista mahdollista vaihtoehtoa, se on vain mahdollinen skenaario, mutta se asioista keskustellaan. Se keskustellaan Tiranassa, keskustellaan Pristinassa, nimittäin siitä, että riippumaton Kosovo vakavasti tarkastelisi liittymistä, sulautumista suurempaan Albaniaan. Minä ajattelin, että se on eh, satu, jota, eh, josta lapset keskustelivat, mutta silloin kun me keskustellaan, se asia pitäisi ottaa huomioon. Ja mistä näyttää siltä, että jos tällaista vaihtoehtoa ei voida sulkea pois, se tuli muuta vaikuttamaan myös Makedoniaan siis entisen Jugoslavian Makedonian tasavaltaan, ja se vaikuttava myös Serbiaan. Ja meidän täytyy katsoa sitä, meidän täytyy ajatella sen vaikutusta demokratian tulevaisuudelle Serbiassa ja Kosovossa. Kenties lopettaisin tähän. Kiitos tarkkaavaisuudestanne. Miss Koppa. Rova Koppa. Kiitoksia kovasti. Haluaisin kiittää esittelijää avoimesta mielestä niin, että voidaan tehdä yhteisiä tarkistuksiakin keskeisissä asioissa, kuten esimerkiksi tarvitaan tuloksia korruption torjunnassa, niin että saadaan hyvä oikeudenkäyntimenettely, vältetään riistoa ja korostetaan myös alueellisen yhteistyön merkitystä ja naapurussuhteita. Siellä on paljon avoimia kysymyksiä, joissa kohdin ehkä esittelijä voi vielä kohentaa tekstiään omissa kompromissitarkistuksissaan. Minun mielestäni on yksi näkökohta, joka erityisesti edellyttää meidän huomiotamme, nimittäin, että meidän täytyy säilyttää hyvä tasapaino Kosovon ja muiden kysyjien kanssa liittyen demokratisoitumiseen, tai oikeastaan paremminkin sen vakiinnuttamiseen itse Serbiassa. Kuten olen jo todennut ensimmäisen keskustelun yhteydessä, niin Serbian kansalaisyhteiskunnan järjestöt varoittaneet meitä siitä, että jos Kosovoa liikaa korostetaan, niin oikeastaan menetetään jotain olennaista kansalaiselta Serbiassa. Euroopan parlamentti joka tapauksessa on laatimassa oman Kosovo-kertomuksensa. Siitä keskustellaan vielä tänään ja siitä äänestetään ehkä saman aikaan täysistunnossa. Meidän pitäisi jättää muut kysymykset siihen mietintöön. Ehkä voitaisiin paketista sopia. Ehkä siellä olisi pari kolme kappaletta niin että mainittaisiin vain olennaisen ja näin mietinnön tasapaino säilyisi. Näitä osin minä haluaisin ottaa esille omat epäilyni tarpeesta mainita Kosovo Serbian perustuslain yhteydessä, koska missään muussakaan tapauksessa ole laitumisen historian kuluvussa vaatittu keneltäkään ehdokasmaalta miettimään aluettaan tai rajojaan, suvereenisuuttaan. Minä uskon vakaasti, että EUn täytyy olla tässä puolettomana neuvottelijana niin, että voidaan normalisoida suhteet Belgradin ja Pristinan kesken, eikä ota kantaa tähän. Se on nyt erityisen tärkeää mielestäni, kun meillä on korkeatason neuvotteluja käynnissä osapuolten kesken. Yhtä lailla haluaisin myös, että nimiasiassa kunnioitetaan Fyramina Kreikan kesken korossa kolme, kuten Richard Howitt omassa mietinnössä, että käytetään oikeaa nimeä entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin kiinnitettävän enemmän huomiota myös talouskriisin vaikutuksiin Serbiassa. Työttömyys on kasvanut, ja täytyy muistaa myös, että ihmisiä ja sosiaalisia oikeuksia kunnioitetaan riittävästi. Kiitoksia kovasti. Miss Bra- Rova Brandner. Thank you very much. Uh, Kiitos. Minäkin haluaisin aloittaa kiittämällä Jelkoa vihdoluonnoksesta ja tarkistuksista. Minusta tämä on hyvä perusta keskustelulle. Viimeisimmän eh, keskustelun jälkeen maa on ottanut esi- askelia kohti eurooppalaista integraatiota. On uusi hallitus jatkanut uudistusprosessia. Maan sisällä on kuitenkin paljon tehtävää. Minusta on yksi asia, joka on erittäin tärkeä, joka jo mainitsi Rova Koppa, joka liittyy oikeuslaitokseen. Se edelleen vaatii parannusta, ennen kaikkea riippumattomuutta, puolueettomuutta ja tehokkuutta. Meidän pitäisi tässä ottaa oppia epäonnistuneista prosesseista ja tämä oikeusosin uudistamisprosessi niin, niitä, tulee ole kunnioittaa rikmoittomuutta ja asettaa laadun nopeuden edelleen. Sitten korruptio, sitäkin sen torjumista on vahvistettava. Hallitusti saada aikaan kansallinen korruption torjuntastrategia pitäisi selväksi, että hallituksen täytyy tukea rikmattomia instituutioita, kuten torjunnan vastaista instituutiota ja torjunnan vastaista äh, syyttäjää. Tässä prosessissa heitä pitäisi vahvistaa eikä heitä pitäisi asettaa sivuraiteille. Ja lopuksi Serbian tulisi suojella enemmän haavoittuvia vähemmistöjä, ennen kaikkea ja lesboja, bi- ja transihmisiä. Ja on todellakin suuri häpeä, että äh, Gay Pride peruutettiin viime syksynä äh, väitettyjen turvallisuusongelmien vuoksi hallituksen tulisi taistella homofobiaa vastaan ja ottaa askelia väkivaltaisia huulikaaneja vastaan. Ja minä katson, että nämä sisäpoliittiset puutteet eivät kuitenkaan ole sen tiellä, että käynnistettäisiin neuvottelut liittymisestä ja neuvottelussa hyvät puitteet tarttua näihin kysymyksiin. Todellinen este Serbian liittymisestä liittymisprosessin saattamisessa seuraavalle vaiheelle on eh, suhteet Kosovoon. Ja pidän hyvänä sitä, että Belgradin ja Pristinan välinen vuoropuhelu jatkuu, joka on saanut vauhtia. Eh, ja haluaisin tässä yhteydessä kiittää Catherine Ashtonia henkilökohtaisista ponnisteluista tässä mielessä. Avainkysymyksiä jää kuitenkin sopimusten toimeenpano ja odotan mielenkiinnolla komission arviota siitä, miten on pantu toimeen äh, erinäisiä toimia. Hallituksen tulisi myöskin purkaa rinnakkaisrakentaa Pohjois-Kosovossa ja antaa EU-leksille pääsy alueelle ja myöskin tärkeää sen aikaan äh, kompromissi, joka kestää. Muistomerkin poistaminen viime sunnuntaina on antanut aihetta huoleen – se ei ollut mikään hyvä merkki. Minäkin haluaisin muistuttaa, että rohkaisin Serbia, Kosovaa, Euroopan hallintoa saamaan aikaan avoimuutta vuoropuheluprosessiin niin, että myöskin kummankin maan parlamentti vedetään paremmin mukaan keskustelun kansalaisyhteiskunta, koska muuten tältä jää pois väestön tukea, oikein legitiimiyttä ja julkista tukea. Ja odotankin mielenkiinnolla seuraavaa keskustelukierrosta. Mr. Tano. Seuraavaksi viimeinen varjoista herra uh, Kiitos puheenjohtaja. Minunkin ryhmäni pitää mietintöä tervetulleena. Totta kai ilmoitus siitä, että Serbiasta on tullut virallinen ehdotus, virallinen ehdokas, jäsenehdokas on tervetullut. Vielä tarvitaan päivämäärä neuvotteluille. En lähde toistamaan edellisten puhujien kommentteja. Haluaisin nostaa kolme seikkaa esille. Yksi on viittaus artiklaan 359 artiklaan. Eräs valitsijani, jolla on serbitausta, hän on ottanut minun yhteyttä liittyen kansallistamisiin ja siihen, että käytetään tätä välinettä, joka näyttää kuitenkin olevan kaikkia periaatteita vastaan, jotka liittyvät omistusoikeuteen ja niin edelleen. Eli tässä pitäisi pitää kiinni periaatteista, mutta muuttaa kielenkäyttöä. Henkilökohtaista omaisuutta ei tällä tavalla tietenkään voida keneltäkään viedä. No sitten Belgradin Pristinan vuoropuhelu, se on totta kai tervetullutta. Kollega Soflinia arvostan kovasti akateemikkona, mutta ajatus siitä, että me parlamenttina lähtisimme kertomaan suverenille valtiolle, miten sen pitäisi omia rajojaan määritellä perustuslain tasolla, on ensinnäkin puuttumista sisäisiin asioihin ja toisekseen, miksi sitten joku ei voisi lähteä kertomaan, mitä Irlannin pitäisi tehdä, kun ajatellaan Iso-Britannian toimintaa siellä vuosisatojen ajan. Ja silloin kun Irlanti liittyi, niin ei siihen Britannia puuttunut. Kun ajatellaan rajojen muuttamista, niin rajoja on muutettu sen takia, että oli kansainvälinen pelko siitä, että tietyt valtatekijät olisivat puuttuneet Kosovon tilanteeseen, mutta eivät kaikki ole tunnustaneet Kosovoa. Ei pitäisi olla mitään absoluuttista periaatetta itsemääräämisoikeuden ja toisaalta alueellisen koskemattomuuden välillä niiden maiden osalta, joiden kansainvälisiä rajoja ei ole vielä täysin tunnustettu. On selvää, että monet Serbiassa luottavat siihen, että jonkinlaisia maaluevaihtoja tapahtuisi alueellisesti niin, että saadaan sitten Kosovolle tunnustus ja päästään eteenpäin. Tällä alueella ei pitäisi olla minkäänlaisia absoluuttisia periaatteita, koska tämä on hieman harmaata aluetta ja, ja joka tapauksessa meidän toiminnastamme syntyy kyllä varmasti ristiriitaisia kommentteja ja näkemyksiä. Ja sitten pääministeri Dacicin vierailu Montenegro Montenegroon ja suhteiden parantaminen Serbian ja Montenegron välillä. Serbia oli totta kai vasten tahtoinen, kun ajatellaan Montenegron etenemistä, mutta on hyvä, että eh, johtotasolla henkilöt vierailevat puolin ja toisin. Mr. Kuken. Thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Tässä esittelijä on pärjännyt hyvin. Olen minäkin iloinen siitä, että useimmat tarkistukset menevät oikeaan suuntaan. Tuskin painoilla on kovin suuria vaikeuksia löytää sopuratkaisuja. Olen kiitollinen myös siitä, että useimmat tarkistukset tukevat sitä, että lyödään lukkoon päivämäärä liittymisneuvotteluiden aloittamiselle se, myös Serbian kohdalla silloin, kun tärkeimmät edellytykset täyttyvät. Kosovon kanssa täytyy jatkaa vuoropuhelua, koska se on tärkeää. Yleisesti ottaen, mitä tähän mennessä on saavutettu, niin pitäisi olla kiitollisia siitä, mutta pitäisi nyt vain kaikki myös täytäntöön panna kunnolla. Se vuoropuhelusta sitten tiedottaminen ja viestintä ovat nekin tärkeitä Ymmärrän toki, että joskus varovaisuus tehostaa neuvotteluja, mutta tässä julkisuudessa pitäisi kertoa kaikille, mitä on vireillä neuvotteluissa. Enemmän sen parempi. Haluaisin vielä oikeuslaitoksen uudistamista korostaa. Sekin on mainittu mietinnässä. Minun käsittääkseni Serbia tarvitsee enemmän kohennusta tehokkuuteen. Sen pitäisi vahvistaa puolottomuutta ja riippumattomuutta. Hyvin toimiva oikeuslaitos on selkäranka demokratiassa ja myös tärkeä osa liittymisprosessia. Näiltä osin haluaisin mainita huoleni, joka liittyy siihen, että ihmisoikeustuomioistuimessa on paljon juttuja tullut Serviasta. Lisäksi vielä 359 artiklasta käytävät neuvottelut. Olen allekirjoittanut 71 tarkistuksen Pakkin, Ibrisajikin ja Shoplifin kanssa. Siinä viitataan kehityskulkuihin. Toivottavasti voimme tukea keskusteluja näiltä osin ja niitä löydetään ratkaisua. Minä uskon, että tämä pitäisi nyt saattaa päätöksen mahdollisimman nopeasti Serbian hallituksen voimit. Euroopan parlamentti on ollut kiinnostunut aiheesta ja varmasti seuraa tarkkaan tämän osalta keskusteluja. Lopuksi olen samaa mieltä esittelijän kanssa liittyen Brezhevon veljan tilanteeseen. Mielestäni tämä oli tasapainoinen juttu. Mitä heikkoutta ei ole nähtävissä, vaikka hallitus olisikin mukana kärsivällisesti käymässä vuoropuhelua, jotta saadaan vähemmistön osalta tuloksia eikä vähemmistöjen osaltakaan ole mitään heikkoutta pidättäytyä toimista, jotka selvästi on vain tarkoitettu lisäämään jännitettä yhteiskunnassa. Kiitos. Posse. Herra Posselt. President, auch ich danke dem... Minäkin haluan kiittää kollega Katsinia vaikeasta työstä, vaikean äh, aiheen parissa. En sano nyt Kosovosta mitään, siitä puhutaan iltapäivällä mutta Serbian perustuslaista olisin todeta jotakin. Me keskustelimme aiemmin siitä, että niin pitkään kuin Kroatia ja Montenegro ovat tilanteessa, jossa niillä on melko merkityksettömiä kahdenvälisiä ongelmia, ne voidaan ratkaista. Ja kaikista kahdenvälisistä keskusteluongelmista, joista tämä oli puhetta, ne pitäisi ratkaista. Makedonian tapauksessa on niin, että ennen kuin Makedonia, yli, Makedonian kanssa ylipäätään otettiin diplomaattisuhteet maalta vaadittiin, ja se oli vuoden 1998 kompromissi, että se perustuslakinsa kirjoittaa, että sillä ei ole aluevaatimuksia naapurimaille. Ja nyt Serbian osalta me yhtäkkiä olisimme hyväksymässä sen, että Serbian perustuslaissa on aluevaatimuksia, jotka koskevat Kosovoa, maata, jonka 22-27 EU-jäsenvaltiosta on tunnustanut, jonka Yhdysvallat ja Japani ja koko G7-ryhmä ja lähes kaikki naapurimaat ovat tunnustaneet. Tätä minä suorastaan en ymmärrä. Meidän pitää selkeästi vaatia, että tämä ongelma ratkaistaan. En tiedä milloin, mutta lähestymisprosessin puitteissa tämä ongelma on ratkaistava. Kaikki meistä tietävät sen. Nämä melko naurettavat ongelmat, jos tänään olemme keskustelleet siihen verrattuna perustuslakiin sisältyvä vaatimus koskee naapurivaltiot myös sitä, että mitä se asioita eri mitalla. Mitä tulee myöskin vähemmistöoikeuksien, kuvat tärkeitä. Haluaisin puhua myöskin Preshevosta. Minä voin sanoa kaikille kollegoille, jotka eivät ole käyneet Preshevon laaksossa, että he menisivät käymään siellä. Se uskomaton köyhyys, jota siellä on. Meidän pitää tehdä taloudellisesti jotakin Preshevon laaksolle. Meidän pitää tehdä jotakin, jotta syntyy pientä rajaliikennettä Makedonian ja Kosovon kanssa. Ihmiset siellä ovat täysin eristyksissä. Ja vähemmistöoikeudet, niitä kertakaikkisesti ei ole olemassa. Jos me vertailemme näitä vähemmistöojen oikeuksia edes paperilla, nyt mitään arviointia paperilla, eh, joita serbeillä on Kosovossa, näemme uskomattoman epätasapainon. Minä olen sitä vastaan, että rajoja siirrellään, mutta silloin vähemmistöjen kummallakin puolen rajaa pitää saada samat oikeudet. Ja se, joka uskoo, että voidaan nyt avata rajakysymyksiä tai niin massiivisesti pyrkiä eh, käristämään vähemmistöongelmia niin kuin Mitrovitsassa, silloin on katsottava, että Presevossa voidaan vaatia samoilla perusteella samoja oikeuksia, mitä Presevosta ei puhu kukaan. Ja siksi sanonkin suoraan, että tässä on nyt kiinnittävä huomiota tähän kysymykseen, koska muuten syntyy hyvin vaarallinen sotaa muistuttava tilanne, ja Preshevon asukkaat, tämä ei ole enää mikään sisäinen asia, heillä on sama oikeus kunnioittaa kuolleita kuin kaikilla muillakin. Kysymys oli kuolleista, jotka eivät kansanmurhaa ja Milosevicin uhreja. Presidente Kovacev. Благодаря много, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика господин Кацин. Демократизацията и Haluaisin alkuun kiittää edustaja Katsinia hänen mietinnöstään. Serbian demokratisointi on hyvin tärkeää, ei pelkästään Serbian itsensä kannalta, vaan koko alueen kannalta. Kaikki täällä varmasti uskovat tämän. Se, mitä viimeisen vuosisadan aikana on tapahtunut, voidaan ylittää vain tiellä kohti Euroopan integraatiota. Nyt on löydettävä paras tapa tukea Serbiaa tässä prosessissa. Totta kai vaaditaan myös Serbialta halua uudistua ja sitä, että se käsittelee näitä kysymyksiä myös Pristinan kanssa. Haluaisin kuitenkin palata ongelmaan, josta olen aiemminkin puhunut, nimittäin entisen Jugoslavian arkistojen avaaminen. Demokratisoinnin kannalta tämä kysymys on äärimmäisen tärkeää on tärkeää tietää, kuka mitäkin on tehnyt historian aikana, niin että voidaan sitten tulevaisuuden kannalta tietyt asiat selvittää ja ratkaista. Ja voidaan kunnioittaa eurooppalaisia arvoja ja periaatteita. Serbian tarvitsee, täytyy avata nämä, avata nämä salaiset arkistot ja sen lisäksi on palautettava ne arkiston osat, jotka ovat entiselle Jugoslavialle merkityksellisiä, sille aikakaudelle merkityksellisiä. Täytyy olla myös mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltään, myös bulgariaa käytetään äidinkielenä – täytyy pystyä ratkaisemaan nämä ongelmat, jotta päästään eteenpäin. Myös Posselt viittasi tähän. Sitten lopuksi IMF on arvioinut maan tilannetta. Haluaisin vedota sen puolesta, että saisimme tukea maan pitkän aikavälin vakauden tueksi. Muutoin käy, että muissakin maissa syntyy samanlaisia huolia. Viimeisenä herra Salavrakos. Kiitos puheenjohtaja. Tunnen suurta myötätuntoa Servian liittymispyrkimyksiä kohtaan. Ennen kaikkea olen iloinen siitä, että edistystä on saavutettu uudistusten myötä. Herra Katsin on tehnyt erinomaista työtä ja objektiivistakin, koska mietintö on objektiivinen. Mitä tulee kohta 23 ja vuoropuheluun, niin minä uskoisin, että meidän pitäisi käyttää oikeaa nimeä eikä puhua Makedoniasta, vaan Fyromista. Se on se EU-ssa käytössä olevan nimitys. Ja olen samaa mieltä herra Katsinin kanssa siitä, miten mietinnössä on todettu korruptiosta, oikeuslaitoksen puutteista, lehdistönvapaudesta, minä uskon, että tässä on vielä aika lailla työsarkaa. Hiljattain tehtiin tutkimus, jonka mukaan Serbia on 16 sijalla, kun tarkastellaan laittomia rahoitusvirtoja. 50 miljardia euroa ilmeisesti liikkuisi laittomasti. Eli tässä on aika lailla vielä tehtävää niin, että tällaiset laittomat rahoitusvirrat voidaan tukkia. 24 kohdassa puhutaan myös monopoleista, kuten myös markkinatalouden avaamisesta ja niin, että hallitus ryhtyisi uudistuksiin. Minun mielestäni tarvitaan viennissäkin paljon suurempaa avoimuutta, että tiedetään, mitä kaiken takana on. Päästään eroon monopoleista, koska ne ovat niin vahvoja tällä hetkellä. Niin ikään, kun ajatellaan, että työttömyys on niin korkea, niin inflaatiopainetkin ovat kovat ja siksi Nämä toimet eivät onnistu, ellei se liity myös kasvupolitiikkaan. Kiitokset vielä Katsinille. Yes. Before giving the... Ennen kuin vielä annan puheenvuoron esittelijälle loppukommenttia varten, niin muistuttaisin, että äänestys toimitetaan Strasbourgissa torstaina 7. päivä helmikuuta. Muistuttaisin myös, että iltapäivällä kello 16.30 Rova Grubjetsic. No, joo, kiitos. Nimittäin Serbian varapääministeri on paikalla. I have not the perfect pronunciation. No ääntäminen ei mennyt ihan nappiin, mutta olen pahoillani. Mr. Kachin, you have the floor. Kachin, olkaapa hyvä. Presidente, but I think that, uh, Kiitos, mutta Euroopan komissiosta käyttäisi ensin puheenvuoro, jos sen edustaja on paikalla. Thank you very much, Mr. Potter. Can you hear me? Yes. Thank you. Jos esittelijä, voitteko kuulla? Kiitos komission puolesta haluaisin esittää kiitokset esittelen erinomaisesta työstä. Niin kuin aina voimme olla suunnasta ja tarkistuksesta yhtä mieltä ja odotan mielenkiinnolla kompromissitarkistuksia. Itse asiassa voin todeta, että voimme hyväksyä monet teidän huolenaiheen ja ottaa ne osaksi omaa työtämme. Ensi viikolla olemme Belgradissa ja jatkamme jatkuvaa keskustelua viranomaisen kanssa ja tulemme keskustelemaan tässä on siis juuri uudistuksista, mikä ja niin myöskin keskeisestä aiheesta, mikä on tällä hetkellä olennainen, eli Kosovo, oikeusvaltion periaate, demokratia, parlamentti ja muut kysymykset, niiden osalta voimme viedä eteenpäin teidän viestinne. Pidämme myös mielessä, että puoli, huhtikuun puolivälin kertomuksista, jotka on tavoitteena. Siinä tulemme keskimään siihen, mikä on avoin kysymys. Eli ajatellen liittymistä valmista ja siihen liittyy nimenomaan suhteiden parantaminen Kosovoon. Se ei tule olemaan erityisesti pelkästään komission kertomus, vaan yhteinen analyysi, joka tekevät komissio ja korkea edustaja, mikä on hyvin tärkeää. Ja tämän, tässä pyritäänkin kiinnittämään huomiota tähän kysymykseen, mutta haluaisimme myöskin äh, ajantasaistaa tietoa siitä, mitä liittyy uudistusten vaiheeseen ja myöskin katsoa, miten nämä kimokkeet ovat elinneet, äh, mitä suuntia tässä on tietysti ajaa uudistuksia, joita hallitus pyrkii edistämään ja jotka ovat pitkälti aineellistuneet siinä toimitusnumerossa, joka hyväksyttiin joulukuussa, jota noudatetaan, ja se tulee olemaan keskeinen kysymys, josta keskustellaan tänä iltapäivälläkin varapääministerin kanssa. Mutta joka tapauksessa tarjouksia, joita on tehty ja kompromisseja tulee syntymään, ne todellakin yksityiskohtaisesti noudattavat kehitystä, koska kaikki tapahtuu niin, että tapahtumia on lähes viikoittain. Ja haluaisin sanoa, että ensinnäkin äh, tämä 359 pykälä sen osalta ei vielä ole saatu aikaan lopusta ratkaisua. Siitä on olemassa luonnossa parlamentilla käsitelmästä keväällä, joten meillä mahdollisuus on, on edelleenkin välittää viestejä tästä asiasta eteenpäin ja saada kenties oikea tulos sitä kautta aikaan. Me myös tarkastelemme tarkkaan tämän tyyppistä säädöstä ja sen toimeenpanoa ja otamme huomioon myöskin Serbian viranomaisten huolenaiheet niin, että jotkin selvitykset, joita on tehty 9 pykälän pohjalta, jotka ovat täysin laillisia, että tarkistetaan se, että niitä, niitä ei heikennetä näitä selvitystutkimustöitä lakia muutettaessa ja tämä siis liittyy toimeenpanoon ja myöskin siihen, että on syvällisempi äh, puolivälin tarkastelu, joka koskee koko äh, rikoslainsäädäntöä ja koko sen äh, koneistoa tässä vaiheessa ja se, että pyritään parantamaan koko järjestelmää, mikä johtaa siihen, että voidaan ottaa oikean tapaista syyteen toimintaa käyntiin, joka koskee sitten todellisia rikollisia. Tämä 359 ja muut asiat haluaisin vain mainita, että ne, jotka liittyvät johonkin asioihin, jotka on menty tarkistuksissa. Saattaa olla niin, että on äh, kokous Jagan kanssa ja myöskin korruption vastaisen viraston uusi johtaja nimitettiin äskettäin ja ja varapääministeri, varapääministeri kävi tapaamassa heitä viime torstaina ja ilmaisemassa tukensa hänen, heidän työlleen. Katsotaan, miten asia etenee. Ja lopuksi viime joulukuussa hyväksyttiin uusi julkisten äh, hankintojen laki, joka pitkälti noudattaa tavoitteita, jotka on mainittu Akiissa. Tätä me vielä analysoimme, mutta Siinä on pitkälti odotettu meidän kommenttejamme. Tämä oli hyvä testi tästä Eurooppa-integraatiosta. Sitten vähemmistöt, useimmat tarkistukset, niissä on oikea lähestymistapa, joka on se, että pyritään tämän suosituksia, jotka ovat poikkikattavia, jotka liittyvät oikeudellisiin puitteisiin. Ne eivät siis ole liian yksityiskohtaisia, mutta on hyvä kuitenkin todeta, että viranomaiset ovat hyvin tietoisia siitä, että ne pitäisi käyttää paremmin olemassa olevia lainsäädännöllisiä puitteita, ja olen saanut kuulla Serbian äh, ihmisoikeus- vähemmistöoikeusyksikön johtajalta, että he pyrkivät käynnistämään tasavallan vähemmistökomission niin, että käytettiin kunnollista keskustelua siitä, miten parhaiten voidaan hyödyntää kansallisten vähemmistön omia komissioita, neuvostoja ja myöskään ajatellen vaalia vuonna 2014, jolloin valitaan uudestaan, niin se todetaan parhaimmaisella tavalla. Tämä jälleen kerran osoittaa sen, että viranomaiset ovat tietoisia meidän huolestuneisuudestamme, ja tämä johtaja myös mainitsi sen, että nyt ollaan kehittämässä uutta strategiaa, joka koskee syrjinnän vastaisuutta. Tässä kaikki, mitä halusin sanoa. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Mr. Katsin to conclude. Herra Katsin keskustelun päätteeksi. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat, hyvät varjosittelijat, puheenjohtaja ja valtuuskuntien väki Balkanista. Kiitos puheenvuorostanne ja tuesta, avusta tämän asiakirjan valmistelun yhteydessä. Vaikuttaisi siltä, että Serbia menee eteenpäin, on muuttumassa. Ongelma valtiosta Balkanin alueella liittymisen moottoriksi. Lyhyessä ajassa on saavutettu paljon. Neljä kokousta johtajien kesken. On valtava saavutus, josta kiitettäköön. Ja sen pitäisi olla oikeastaan ohjenuorana muillekin maille – Naapurustustossa, Kun poliittista tahtoa löytyy ja oikea lähestymistapa, niin aina löytyy ratkaisu. Tätä on ihaltavaa. Siitä on esitettävä kiitokset. Varmasti varapääministeri meille kertoo vielä yksityiskohtaisemmin tästä, eli en mene niihin itse. vastaa kuitenkin joihinkin varjoesittelijöiden ja muiden kollegojen kysymyksiin. Herra Schöpflin puhui perustuslaista. Kuten tiedätte, kaikki liittyvät maat, kun 23 ja 4 luvut avaavat, niin heidän pitää päivittää perustuslakejaan ehkäpä näin Serbiankin kohdalla käy. En yksittäisistä artikloista rupea keskustelemaan, se on arka paikka. Eikä se olisi viisastakaan mennä liian nopeasti tiettyjen lukujen avaamisessa. Mielestäni Serbia on kypsymässä. Olen ennen kaikkea kiitollinen kannanotoista neuvottelujen yhteydessä. Tiedätte, että siellä oli tiettyjä pyrkimyksiä täyttä periaatetta, että mistä ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu. Eli mitä ne täytäntö pantaisi ennen kuin kaikesta on sovittu. mutta no, tästä luvuttiin. Tämä oli strateginen päätös. Ja ne, jotka halusivat estää Serbian etenemistä Länsi-Valkkarilla epäonnistuisivat. Ja haluaisin kiittää niitä, jotka panivat itsensä peliin niin, että tästä saatiin hyvä uskottava pohja jatkokehitykselle. Herra Schöpflin totesi jotain painaisista peloista rajojen kohdalla tai Albanian väestön kohdalla. No en ryhty arvailemaan mitään. En halua osoittaa suurta kiinnostusta noille tarinoille. Meidän pitää keskittyä nyt edistykseen, joka on tärkeää, jotta Serbia voi aloittaa neuvottelut mahdollisimman nopeasti. Rova Koppa mainitsi muutaman asian. Minä sanoisin ennen kaikkea, että on erittäin tärkeää, että neljännessä tapaamisessa Dachin ja Dachicin kohdalla he puuttuivat myös rinnakkaisrakenteisiin, kuten niitä kutsutaan. Tästä on erilaisia käsityksiä oikeastaan, mihin sitä on keskusteltu tähän mennessä, mutta helmikuussa jatkavat. Mielestäni olisi ennenaikaista vielä reagoida ennen kuin edistystä on saavutettu. Minä uskon, että molemmat käyttävät paljon poliittista vipuvoimaa, että päästään eteenpäin näissä herkissä kysymyksissä. Komission edustaja mainitsi sen, joka Brantner otti esille korruption torjunnassa. Ja vapaaministeri Vucic tunnustaa, mikä tuo viraston merkitys on. Hän on luvannut, että sitä vahvistetaan, luodaan uutta lainsäädäntöä. Kyllä, tässä on liikatettu eteenpäin. Sitä vakiinnutetaan jatkossa verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Kuulimme myös jotain Gay Pride-paraatista. Minä uskon, että kyllä se järjestetään – Minut sinne kutsuttiin, mutta silloin sitä ei järjestetty. Uskon, että tänä vuonna jotain tapahtuu. Sitä paitsi uskon, että ensin Montenegrossa ja sitten Montenegro antaa tukensa. Tämän kokemuksen myötä varmasti sitten Serbiakin on aktiivisemmin mukana kohentamassa sukupuolivähemmistöjen tilannetta. Herra Tanok ja kukaan mainitsivat 359 artiklan siitä, jota komissiokin lausui. Minä käyn herra Vucicin kanssa, Salakovicin kanssa paljon keskustelua ja tietävät hekin, että emme ole kovin tyytyväisiä, jos jotain puolivillaista saada aikaan. Ei noin vaan voida sitä poistaa, vaan ensinnäkin meidän täytyy päästä eroon siitä, että syyttäjät käyttävät väärin näitä artikloja. Että ihmisiä pannaan vankilaan tai otetaan pidätetyksi ehkä poliittisia kilpailuita tai muita on kohdistettu näitä toimia, eikä sitä voida sallia. Ei voida hyvällä, että tässä syntyy uusi Venäjä Balkanilla maassa, jonka kanssa me käymme neuvotteluja. Tämä täytyy poistaa ja tätä me penäämme. Ponnisteluja tarvitaan edelleen oikeuslaitoksen uudistamisesta, kuten Edward totesi, jos ajatellaan kuinka paljon siellä on tapauksia Strasbourgin tuomioistuimessa, niin tämä on ihan selvä merkki hallitukselle Serbiassakin, että jotain tarvitsisi tehdä oikeuslaitoksen parissa. Muutama päivä päästä muutoksia varmaan saadaan aikaan, ja sillä varmaan on myönteistä vaikutusta jatkokehitykselle. Herra Posselt keskusteli hiukkasen enemmän haasteista perustuslaissa ja miten tulkitaan mahdollista ja mahdotonta. Voin olla samaa mieltä ehkä osin hänen kanssaan, mutta minä uskon, että hänen poliittinen ryhmänsä, kansa, puolueensa pitäisi tavata Belgradin johtajaa. Ei se kuulu mietintöön. Se liittyy tuleviin haasteisiin – ja se puolestaan etenee, kun vuoropuhelu vahvistuu. Kuten totesin, minä uskon, että molemmat osapuolet ovat kypsymässä ja pystyvät tarjoamaan paljon enemmän kuin kuviteltiinkaan. Kathy Ashtonin kanssa en ole kuitenkaan samaa mieltä, että pitää, maaliskuun mennessä kaikki pitää olla valmiina. Minusta hänenkin pitäisi edelleen jatkaa. Päivämäärä ei riitä meidän olla kunnianhimoisempia ja muuttaa Serbian oikeuslaitosta ja yhteiskuntaa Euroopan komission tuella eri tavoin. Herra Kovacic mainitsi muutaman ongelmat, eipä taida olla paikalla enää, mutta hän oli silloin mukana, kun kävimme Bulgaariassa. Olemme täysin tietoisia hyvin huonosti kehittyneestä tilanteesta tuossa Jumalan hylkäämässä kolkassa Bulgarian rajoilla. Stalunen siis tilanne on epätoivoinen, niin siellä tarvitaan apua, mutta varmasti tässä myönteisessä hengessä varmasti löytyy tarkistuksia kompromisseina niin, että Bulgarian kollegojen murheet koulutuksen kielenkäytön instituutin osalta huomioitaisiin vähän niin kuin ennenkin mutta tiedätte, että useimmat ongelmat syntyvät paikallisesti. Johtavat eivät ole kovin vahvoja kuitenkaan, jos näin sanon kohteliasti. Aina on parantamisen varaa nykypuitteissakin, kunhan vain johtajat pystyvät saamaan aika parempia tuloksia väestön enemmistölle näissä tapauksissa. mitään muuttaa. Lisätä ei ole herra Salavrakoksen puheenvuoroon. Varmasti pääsemme yksimielisyyteen kompromissista hyvin lyhyessä ajassa. Olen aivan varma, että lopullinen mietintö hyväksytään hyvällä enemmistöllä. Tämä vahvistaisi meidän viestiämme jonka lähetämme ei pelkästään Serbialle ja Serbian ihmisille ja johtajille, vaan ennen kaikkea Länsi-Balkanin kaikille maille ja Euroopan unionin kansalaisillekin. Minä lopetan nyt vielä kerran korostamalla sitä, että nyt on saavutettu lyhyemmässä ajassa paljon enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Epäilyjä oli paljon, kun Pelkarin tuli uudet johtajat. Mutta tähän mennessä ihan hyvä juttu. Nyt heidän täytyy hoitaa homman, hommansa ja auttaa heitä sitten, kun vain on mahdollista. Kiitos. Many thanks to the Monet kiitokset esittelijälle ja teille kaikille.